good, morning everybody. Um, Hyvää huomenta kaikki, jos voisitte istuutua paikoillenne. Difficult sort of getting here for... Aamulla tänne pääseminen on aina hieman hankalaa. Jos voisimme alkuun hyväksyä esityslistaluonnoksen, en näe kenenkään vastustavan. Eli se on hyväksytty ja siirrymme sitten suoraan näkemysten vaihtoon komission jäsenen Shemetasin kanssa – hän on verotuksesta, tulliliitosta ja tilintarkastuksesta ja petoksen turjunnasta vastaava komission sen. Häntä ei tarvitse sen enempää esitellä, eli annan heti puheenvuoron hänelle. Uh, thank you very much, uh, Sharon. Kiitos erittäin paljon Sharon ja hyvää huomenta kaikille. Niin, minä todella olen tyytyväinen siihen, että pääsen tänne keskustelemaan teidän kanssanne suurista muutoksista veropolitiikan alalla ja muualla. Ja kuten varmasti hyvin tiedättekin, niin viime vuonna me teimme paljon ehdotuksia, jotka tällä hetkellä ovat keskustelussa neuvostossa ja myöskin täällä parlamentissa. Ja haluaisin painottaa, että viime kokouksessa neuvoston kanssa oli erittäin tärkeä veropolitiikan kannalta, koska valtionpäämiehet sitoutuivat valvomaan edistystä veroasioissa ja tämä on äärimmäisen tärkeää. On erittäin tärkeää päät- saada kurottua umpeen tämä kuilu näiden sitoumusten kanssa korkealla tasolla – valtionpäämiesten tasolla ja myöskin päätösten välillä, jotka pitää tehdä neuvoston tasolla. Eli tämä sopimus valvoa edistystä on erittäin vahva signaali. Me tarvitsemme edistystä näiden asioiden osalta, joista tällä hetkellä keskustellaan. Ja tässä lyhyessä alustuksessa minä esittelen ihan lyhyesti sen edistyksen, mitä on tapahtunut näiden suurempien ehdotusten osalta, joista tällä hetkellä keskustellaan, ja myös sanon muutaman sanan komission työohjelmasta tälle vuodelle. Ja lisäksi kerron, mitä me aiomme tehdä Euroopan ohjausjakson puitteissa. Ihan ensinnäkin näistä käy käsiteltävistä asioista. Haluaisin aluksi puhua tästä yhteisestä yhtenäistetystä yritysveropohjasta. Ja ensinnäkin haluaisin kiittää tätä valiokuntaa erittäin hyvästä mietinnöstä. Ja tietysti on tärkeää, että sitä kannatetaan suurella enemmistöllä täysistunnossa, koska me todella tarvitsemme teidän tuemme tälle ehdotukselle. Tietysti me ymmärrämme, että monia tarkistuksia, jotka ovat tärkeitä, on ehdotettu tässä valiokunnassa ja komissio tutkii tarkasti näitä ehdotuksia. Näistä tarkistuksista, jotka liittyvät edistykseen neuvostossa. Neuvosto jatkaa keskusteluja veropohjasta itsestään ja Tanska puheenjohtajakaudellaan aikoo saada päätökseen keskustelut tästä pohjasta ja tuottaa kertomukset edistyksestä jota on tapahtunut tällä alalla. Ja tietysti sopimus veropohjasta on avainasia, jotta sitten voidaan mennä eteenpäin poliittisempiin keskusteluihin tästä ehdotuksesta optionaalisuuteen, jota on ehdotettu komission ehdotuksessa esimerkiksi. Sitten energiaverotusdirektiivi. Haluaisin myös kiittää tätä valiokuntaa hyvin tasapainoisesta mietinnöstä, joka täällä on tuotettu. Ja kuten ymmärsin, jos ymmärsin oikein, niin siitä äänestetään joko tänään tai sitten huomenna. Anteeksi, siitä on jo äänestetty. Mutta että siitä äänestetään täysistunnossa. Ja on erittäin tärkeää, että tämä tasapainoinen mietintö, joka hyväksyttiin tässä valiokunnassa, pitää sisällään tärkeät asiat, tärkeät elementit, joista sovittiin talous- ja raha-asioiden valiokunnassa. Sitten kehitysneuvoston tasolla tiedätte hyvin, että että Tanska haluaa edetä tämän ehdotuksen parissa. He tekevät paljon töitä kompromissien parissa, joita pyritään saamaan aikaan 27 jäsenvaltion keskuudessa ja heidän tarkoituksensa on saada poliittinen sopimus energiaverotusdirektiivistä oman puheenjohtajakautensa aikana ja luultavasti ehkä ristiriitaisin osa tässä ehdotuksessa, sitä keskustellaan neuvostossa tällä hetkellä, on tämä hiilidioksidielementti, joka liittyy tähän veroon. Ja se, että saadaan kaikki energialähteet linjattua sopivalla tavalla tulevaisuudessa. Eli nämä ovat tärkeimmät aiheet ja puheenjohtajavaltio pyrkii neuvottelemaan sopivista kompromisseista jäsenvaltioiden kanssa. Nyt haluaisin sitten puhua säästöverotuksesta ja tämä nyt on aika tehdä tai saada edistystä aikaiseksi tiedätte hyvin, että Euroopan neuvostossa pyydettiin, että neuvosto kertoisi seuraavassa Euroopan neuvostossa kesäkuussa edistyksestä ja tietysti meidän pitää pyrkiä pääsemään sopimukseen näiden kahden jäsenvaltioiden kanssa, jotka ovat estäneet sitä, että komissio saisi valtuudet neuvotella Sveitsin ja muiden Euroopan unionin ulkopuolisten maiden kanssa. Tämä on tärkein asia ja täytyy painottaa, että kaikki kahdenväliset sopimukset joista tällä hetkellä neuvotellaan, niiden ei pitäisi estää edistystämme tässä asiassa. Koska kuten varmasti tiedätte, minä hiljattain kirjoitin kirjeen jäsenvaltioillemme ja myös puheenjohtajavaltioille ja selvitin selvästi rajat, joita näissä kahdenvälisissä sopimuksissa on jäsenvaltioiden ja Sveitsin kanssa ja nämä rajat tarkoittavat sitä, että meidän pitää todella ottaa huomioon nämä säännökset ja myöskin sopimukset Euroopan unionin ja Sveitsin kanssa tai välillä. Eli ei ole mitään rajoituksia sille, että voitaisiin edetä keskusteluissa näistä sopimuksista Sveitsin kanssa. Tänään tapaan Sveitsin liittovaltion presidentin ja me keskustelemme näistä asioista. Ja kaikki varmasti tiedätte, ja tunnette nämä keskustelut, jotka ovat kiinnostavia, joita on tehty transaktioverosta. Ja tiedän, että tällä hetkellä työskennellään, työstetään parhaillaan kovasti mietintöä. Me tarvitsemme vahvan tuen Euroopan parlamentilta tähän, tälle ehdotukselle. Ja tietysti pitäisimme erittäin hyvänä, jos tämä mietintö saataisiin valmiiksi mahdollisimman pian ja että siitä voitaisiin äänestää parlamentissa mahdollisimman pian, koska tämä myöskin antaisi hyvän vaikutuksen keskusteluille neuvostossa. Edistyksestä neuvostosta, neuvostossa voidaan sanoa, että pidän hyvänä, että Tanska on puheenjohtajakaudellaan nopeuttanut työtä merkittävällä tavalla. Ja ensimmäinen käsittely on neuvostossa jo saatu päätökseen ja meillä on ensimmäinen keskustelu tai meillä oli ensimmäinen keskustelu viimeisessä ECOFIN kokouksessa ja huolimatta monista kommenteista, joita saatiin tämän kokouksen jälkeen, niin olen sitä mieltä, että kokous oli itse asiassa hyvin rakentava. Se pidettiin rakentavassa hengessä ja meillä oli yhteinen ymmärrys tavoitteista, joita haluaisimme saavuttaa rahoitusalan verotuksesta. Ja puheenjohtajan valtio sitoutui jatkamaan työtä teknisellä tasolla – ja myöskin samanaikaisesti se tarjoutui työstämään mahdollista kompromissia jäsenvaltioiden välillä. Ja lisäksi sovittiin, että meillä, meillä on poliittinen keskustelu vielä Tanskan puheenjohtajakaudella. Ja toivon, että tämä poliittinen keskustelu sitten edistää tätä ehdotusta. Meidän pitää mielestäni välttää tällaista business as usual asennetta, kun keskustelemme transaktioverosta ja meidän pitää edetä nopeasti näissä pääasioissa, jotka tähän ehdotukseen liittyvät. Sitten toinen tärkeä asia, jota käsitellään, liittyy arvonlisäveron tulevaisuuteen. Tiedätte, että joulukuussa me julkaisimme tiedonannon siitä, että miten miltä arvonlisäveron pitäisi meidän mielestämme tulevaisuudessa näyttää. Olen kiitollinen tälle valiokunnalle sen mietinnöstä, joka liittyy vihreään kirjaan ja monet elementit tässä mietinnössä otettiin esille myös meidän tiedonannossamme. Ja puheenjohtajavaltio Tanska aikoo myöskin esittää neuvoston päätelmät puheenjohtajakaudensa lopussa. Ja siinä kuvaillaan myöskin tulevien kehitysten suuntaa arvonlisäveron alalla. Lisäksi haluaisin painottaa, että tällä hetkellä me työstämme hyvin tiiviisti asioita, jotka liittyvät eurooppalaisen ohjausjaksoon. Tiedätte hyvin, että verotus tai veropolitiikka on tärkeässä asemassa ohjausjaksossa ja tällä hetkellä minun osastoni analysoivat verojärjestelmiä jäsenvaltioissamme ja me odotamme kansallisia uudistusohjelmia jäsenvaltioilta, jossa sitten veropolitiikka elementit tulevat otetuksi huomioon kasvu mukaisesti niitä on tuettu Euroopan, neuvostossa ja näiden kansallisten uudistusohjelmien pohjalta sitten laadimme maakohtaiset suositukset jäsenvaltioille. Ja henkilökohtaisesti Euroopan ohjausjakso on minun mielestäni erinomainen väline verokoordinointiin jäsenvaltioiden keskuudessa. Meidän pitää käyttää tätä välinettä mahdollisimman tehokkaasti. Sitten työstämme tämän vuoden aikana. Tietysti painotamme vahvasti niin kutsutun 2011 paketin edistystä. Tämä on meidän yhteinen tavoitteemme. Me haluamme edistyä vahvasti tällä alalla tämän vuoden aikana. Ja sitten uudet alat. Haluaisin vain mainita työmme. Mikä tällaisesta tuplaverotuksesta ja me puhuimme tästä, julkaisimme tästä asiasta kertomuksen. Meidän pitää todella kuroa näitä porsaanreikiä umpeen verojärjestelmissä ja erittäin tärkeä osa tätä kuulemista on se, että me myös kutsuimme nimettömiä tahoja tähän kuulemiseen. Ja on erittäin tärkeää painottaa tätä asiaa. Minä käytän tämän tilaisuuden ja Pyydän, että te kutsuisitte sidosryhmiä jäsenvaltioista esittämään mahdollisimman paljon tapauksia, jotta voisimme sitten tuottaa ja kehittää oikeita välineitä, jotta voimme puuttua näihin ongelmiin tehokkaalla tavalla. Sitten ALV-strategian täytäntöönpanosta tänä vuonna me pyrimme esittämään ensimmäiset ehdotukset, jotka liittyvät täytäntöönpanoon. Ja ensimmäinen ehdotus on niin kutsuttu nopean reaktion mekanismi. Ja se vaikuttaa alven kierron torjuntaan. Tämä on erittäin tärkeä elementti ja tällä hetkellä me työstämme ehdotusta. Lisäksi me aiomme luoda foorumin keskusteluja varten liittyen erilaisiin ALV-asioihin. Otamme mukaan edustajat komissiosta, kansallisista verohallinnoista ja tärkeää on myös ottaa mukaan liike-elämän yhteisö tähän keskusteluun. Ja on tärkeää, että liike-elämä on mukana, jotta saisimme ALV-järjestelmästä mahdollisimman tehokkaan. Varmasti olette tietoisia viimeaikaisesta kertomuksesta, joka liittyy Kreikan työryhmän tehtäviin. Täytyy sanoa, että tämä vero asia, verokysymys on erittäin tärkeä, kun ajatellaan tämän työryhmän työtä ja minun osastoni ovat hyvin pitkälti mukana tässä työssä. Ne pyrkivät parantamaan veron keruuta, mutta mutta myöskin ovat mukana muodostamassa tai muokkaamassa verohallintoa ja myöskin tarkistuksia ja parantamassa riskiarviointia liittyen veronkiertoon. Ja täytyy painottaa, että monet jäsenvaltiot osallistuvat tähän tehtävään ja uskon, että meidän yhteinen työmme parantaa merkittävällä tavalla Kreikan verohallintoa ja lopulta pysty edistämään verojen kantoa tässä jäsenvaltiossa paremmalla tavalla kuin mitä se on aikaisemmin tehnyt. Ja ihan lopuksi haluaisin jälleen kerran kiittää tätä valiokuntaa. Se on tehnyt hyvin tehokasta ja hedelmällistä työtä, ollut mukana veroasioissa. Olen erittäin tyytyväinen oma-aloitteisiin mietintöihin ja vuosittaisiin veromietintöihin, joita tässä valiokunnassa on tuotettu. Ne todella vaikuttavat merkillä tavalla komission työhön ja tuovat ajatuksia, uusia kehityksiä ja välineitä ajatellen, joita me haluamme tuottaa. Kiitos erittäin paljon. Tämä oli ihan lyhyt esittely ja olen valmis vastaamaan kysymyksiinne ja kommentteihinne. Um, kiitokset. Me koetamme nyt tulkita jäsenten käsimerkkejä, mutta oletaan, että tämä tarkoittaa, että Jean-Paul esittää ensimmäinen kysymyksen EPPstä, sitten SNDstä Anni Podimata, sen jälkeen Olle Schmidt Aldesta ja sitten Vihreistä, ECRstä, Huntis Guesta, Karen EPPstä, muita ei nyt vielä ole. Langen on jossakin listalla, Sophie, Philip Lambert, Emily, Turunen ja Ivo. Jos joku muu vielä haluaa listalle, niin nostakaa kättä Sampo. Merci, Madame la Présidente. Kiitos puheenjohtaja ja kiitokset myöskin teille, herra komission jäsen, näistä selityksistä ja myöskin kiitokset niistä ponnisteluista, joita teette, jotta eurooppalainen verotus menisi eteenpäin? Haluaisin esittää teille hyvin yksityiskohtaisen kysymyksen. Jos ette halua siihen tänään vastata, niin en siitä kanna kaunaa. Palveluyksikönne varmaan voi toimittaa minulle vastauksen. Tämä liittyy alennettuun sovittuun ALV-tasoon digitaalisten tuotteiden kohdalla, koska tässä on kysymys vääristymästä, vääristymästä digitaalisten ja ei-digitaalisten tuotteiden välillä. Jacques Toubon on taistellut kovasti tämän asian puolesta ja haluaisin todellakin yksinkertaisesti, mutta hyvin tiukasti kiinnittää huomionne tähän asiaan, jota tulisi tarkastella. Tähän liittyy paljonkin eri ulottuvuuksia, koska tässä on kysymys eurooppalaisesta kulttuurista. Ja tästä syystä pyytäisin teitä tarkastelemaan Tästä ei puhuta kovin paljon. Tämä on arkaluontoinen aihe, mutta se, että se on arkaluontoinen, niin ei tarkoita sitä, että siihen ei tulisi puuttua. Ei tähän nyt tänään tarvitse vastata, mutta kirjatkaa se ylös ja se täytyy käsitellä ja se täytyy käsitellä hyvin. Kiitos. Vastaanko nyt välittömästi? Näinkö oli tarkoitus? No, voitte lyhyesti vastata. Oh, uh, uh, mm. Hyvä tehdä niin. Todennäköisesti tiedätte, että olemme ehdottaneet etenemistä tulevassa ALV-tiedonannossamme, mitä tulee juuri alennettuun ALV-tasoon. Ajatuksena on nyt tutkia tätä alennettua ALV-kantaa, mahdollisuutta siihen ihan objektiivisten kriteerien pohjalta, jotka on selvästi tunnistettu tässä tiedonannossa. Yksi kriteeri on se, että tuotteet, jotka ovat samankaltaisia, niitä tulisi kohdella samoin. Tekemättä eroa sen suhteen, ovatko ne digitaalisessa muodossa vai materiaalisessa muodossa. Joten tämä on nyt se linja, joka ALV-tiedonannossa on hahmoteltu ja tällä hetkellä yksikkömme on juuri toteuttamassa alennetun ALV-kannan analyysiä ja aiomme raportin tästä esittää vuoden 2013 aikana. Kiitos sitten Anna. Thank you very much. Uh, kiitos oikein paljon Sharon, kiitos komission jäsen tästä alkupuheenvuorostanne. Sallitte, että aivan aluksi totean, että ALV esittelijänä. Kiitän teitä siitä hyvin tiukasta vakasta kannasta, joka viime ECOFin eh, neuvostossa pidettiin. Ei haluttu mihinkään B- tai C-suunnitelmaan, eli tällaiseen vaihtoehtoiseen suunnitelmaan rtt veron suhteen tarttua tai suostua. Tällä hetkellä ollaan katsomassa, voitaisiinko täällä parlamentissa toimittaa äänestys toukokuussa. Ja se olisi aivan varmasti paitsi mahdollista myös hyödyksi, jos nyt toimimme siinä aikataulussa kuin mistä Ekon valiokunnassa on sovittu, eli että täällä äänestäisimme huhtikuussa. Kaksi asiaa FTT liittyen. Ensinnäkin haluaisin kysyä teiltä, miksi komissio ei ole julkaissut uutta arviota, joka on toteutettu yksikössänne, mitä tulee ähm, transaktioveron vaikutuksiin kasvuun. Minun ymmärtääkseni te olette olette todenneet yksikössänne, että nämä tiedot oltaisiin julkistamassa, mutta näin ei kuitenkaan ole tehty. Toinen kysymykseni liittyy aloitteeseen, jonka ovat tehneet yhdeksän jäsenvaltiota kirjoittamalla kirjeen puheenjohtajavaltio Tanskalle kirjan, jossa ne pyysivät nopeuttamaan tätä prosessia ja toimimaan vahvistetun yhteistyön mallin kautta. Eli mikä on komission arvio ja teidän henkilökohtainen arvionne tämän aloitteen suhteen? Lisäksi kysyisin vielä, että se mitä puhuitte veron kierrosta, veronkierron välttämisestä, on erittäin hyvä aloite ja panos työryhmässä ja tietenkin Kreikkaa on pyritty tukemaan juuri veronkierron torjumisessa. Mutta niin kuin hyvin tiedätte, tämä on eurooppalainen Euroopan laajuinen ongelma ja todennäköisesti tiedätte, että minun poliittinen ryhmäni on veronkierrosta toteuttanut tutkimuksen ja tämän tutkimuksen löydösten mukaan Euroopan unionin hallitukset menettävät suunnilleen biljoonan, biljoona euroa vuodessa veronkierron vuoksi, valtava summa. Ja mitä tulee sitten äh, te, teidän toimiinne, mitä aloitteita aiot aiotte esitellä? Kesällä kai on tulossa jotain ehdotuksia teiltä, jotta tämä erittäin keskeinen, aivan olennainen ongelma voitaisiin saada hoidettua EU-tasolla. Ja tietenkin kansallisella tasolla tarvitaan ponnisteluja luonnollisesti myös. Kiitos. Well, probably have to be very brief. Uh, no, minun täytyy esittää vastaukset lyhyesti. Mitä tulee tähän uuteen arvioon, niin ensinnäkin täytyy olla hyvin selkeä sanainen sen suhteen, että komission mielestä tämä vaikutusarviointi, joka tuotettiin yhdessä tämän transaktioehdotuksen kanssa, on riittävä päätöksentekoon. Tällä hetkellä me työstämme ajatuksia jotka tulivat neuvottelujen aikana neuvottelussa, neuvottelun, neuvoston eri työryhmissä esille sen täsmentääksemme tiettyjä yksityiskohtia ja myöskin kvantifioidaksemme tiettyjä olettamia mallissa, jota käytettiin laadullisesti tämän vaikutusarvioinnin aikana. Neuvostossa minä tein selväksi sen, että komissio tulee esittelemään analyysinsä hyvissä ajoin ennen seuraavaa neuvoston työryhmän kokousta, joka pidetään 23. huhtikuuta. Ja minun palveluyksikköni parhaillaan viimeistelevät työtä tässä analyysissä, joka myöskin sitten julkistetaan sitten kun se on saatu hyväksytyksi. Sitten aloite yhdeksälle jäsenmaalle. No, itse asiassa yhdeksän jäsenmaata kutsuivat puheenjohtajamaata etenemään transaktioveron tiimoilla nopeasti. Tanska puheenjohtajamaana otti tämän vakavasti ja kiihdytti tämän asian työstämistä. No tietenkin voitaisiin sanoa, että yhdeksän on symbolinen numero, koska tämä vastaa sitä jäsenmaiden määrää, joka tarvitaan vahvistettuun yhteistyöhön, mutta tänään on vielä liian varhaista spekuloida, millä tavalla tässä mennään eteenpäin. Tietenkin meidän täytyy kaikkien ponnistella, jotta me pääsemme kompromissiin 27 maan tasolla. Ja ainoastaan, jos niiden tuloksena niistä saada, ne kantavat hedelmää, niin ainoastaan silloin se me voimme tässä analyysissä onnistua. Sitten veronkierto. No ensinnäkin haluaisin kiittää tästä kertomuksesta ja analyysistä, joka tästä kertomuksesta löytyy. Komissio ja minun yksikköni parhaillaan laativat konkreettisia ehdotuksia, jotka esittelemme kertomuksessa, jonka neuvosto on pyytänyt. Meidän tarkoituksenamme on käyttää myöskin julkisesta kuulemisesta esiin tulevia asioita. Sehän on parhaillaan käynnissä. Myöskin veropolitiikkatyöryhmän kokous tullaan järjestämään ja siellä myöskin käsitellään mahdollisia toimia. Ja tiedätte, että tänä vuonna me aiomme tehdä ehdotuksen siitä, miten veroparatiiseja vastaan voitaisiin taisteilla aggressiivista verosuunnittelua. Eli ähm, tietyt ulottuvuudet tästä työstä, hyvin todennäköisesti ne tehdään jo ennakkoon ja ne tullaan mainitsemaan tässä kertomuksessa, jonka me jätämme neuvostolle. Kiitos. Ole. Thank you, madam. Kiitos puheenjohtaja. Parahin komission jäsen ehkäpä, jos aloitan CCCTBstä, niin mitä tulee vähimmäissä verokantojen äh, vähentämiseen, niin haluaisin kuulla tästä teidän reaktionne. Se, mitä minä tässä lehdistä luin äh, FTTn suhteen viime viikolla, on seuraava. Nyt se näyttäisi olevan pikemminkin menevän äh, joko FATn tai ALVn suuntaan. Näin ainakin Pohjoismaiden lehdistössä kirjoitettiin viime viikolla. Voisitteko vastata tähän? Viimeinen kysymykseni liittyy verottajaan. Eli fiskusohjelmaan. Tulki korjaa, fiskusohjelma. Tämä fiskusohjelma voi olla aika monimutkainen. Me varmaan tiedämme, mitä ainakin jotkut jäsenvaltiot ylipäätään ajattelevat veroista, verotuksesta. Miksi lähditte tätä ohjelmaa ajamaan? Mikä on pääperusteenne, perustelunne? Jos nyt tässä yritän analysoida ehkäpä teidän alitajuntaanne, niin olette kai sitä mieltä, että verotusjärjestelmää mielestänne tulisi ajaa harmonisoituun suuntaan. Sitäkö te tässä kaipaatte? Vai, vai mikä tämän Fiskusohjelman taustalla on? Kiitos. That's a very appropriate question. Tämä on erittäin hyvä kysymys. Komission sen olkaa hyvä. Uh, okay, so, uh... Niin. Tästä CCCTBstä. Tietysti työn pitää jatkua. Ja tänä päivänä on liian varhaista sanoa, että mikä työn tulos tulee olemaan. Aivan kuten sanoin alustuksessani, niin jäsenvaltiot vielä työstävät veropohjaa itseään ja tietysti tarvitaan vielä lisätyötä. Mutta jos ihan teoreettisesti puhutaan, niin tietysti CCCTB, se, että se on suora vero, se voi olla yksi mahdollisuus, jos ei saada sopimusta 27 jäsenvaltion keskuudessa vahvistetusta yhteistyöstä, koska sillä on kuitenkin myönteinen vaikutus sisämarkkinoiden toiminnalle ja on myöskin erittäin tärkeää, että saadaan tämä, koska liiketoiminnassakin tätä odotetaan. Se alentaisi hallinnollista työtä hyvin paljon ja sopimus, jos se saadaan pienenkin jäsenvaltioryhmän keskuudessa, niin se tehostaisi työtä tällä alalla. Sitten näistä alimmaistasoista komissio oli teki hyvin selväksi tässä ehdotuksessaan, että tämän pitäisi kuulua jäsenvaltioiden päätösvaltaan ja olemme edelleen samaa mieltä, pysymme kannassamme. Sitten FTTstä ja mahdollisista vaihtoehtoista ja kuinka niistä on keskusteltu lehdistössä – niin olen sitä mieltä, että se mistä me puhumme tässä, me puhumme kompromissista, joka voidaan tehdä komission ehdotuksen pohjalta. Me emme voi keksiä uusia elementtejä ilman komission muodollista ehdotusta. Eli se on se tapa, jolla tämä järjestelmä toimii, ja meidän pitää käyttää kaikkia mahdollisuuksia, jotta voimme keskustella mahdollisesta kompromissista. Ja puheenjohtajavaltio Tanska aikoo jatkaa tätä työtä tulevina kuukausina ja saada aikaiseksi poliittisen keskustelun toukokuussa tai kesäkuussa. Sitten Fiskusohjelmasta. Hiljattain me esitimme komission tiedonannon siitä, kuinka voitaisiin yksinkertaistaa monivuotista rahoituskehystä. Ja itse asiassa tämä kahden ohjelman yhdistelmä – vaikuttaa siihen, että voidaan yksinkertaistaa tätä työtä. Ja tässä puhumme synergioista, joita voidaan luoda toimintojen välillä tullialalla ja myöskin veroalalla. Joissakin jäsenvaltioissa esimerkiksi verohallinnot ja tullihallinnot ovat saman katon alla joten tällaisille jäsenvaltioille ei olisi ongelmallista se, että olisi vain yksi ohjelma. Ja itse asiassa tämä ohjelma itsessään helpottaa meidän työtämme siinä, kuinka voidamme parantaa veropolitiikan koordinaatiota ja puhumme koordinaation helpottamisesta emmekä yhtenäistämisestä aivan kuten joku sanoi on tietysti sellaisia aloja joilla tarvitaan enemmän yhtenäistämistä ja nämä alueet ovat hyvin selkeitä alv esimerkiksi energiavero ja suorien verojen aloilla me tarvitsemme koordinoidumpia töitä, mutta meidän pitää myös äh, noudattaa läheisyysperiaatetta ja jäsenvaltioiden toimivaltuuksia. Jäsenet kysyvät kaikki mielenkiintoisia kysymyksiä Fiskuksesta. Me hoidamme tätä yhteistyössä IMKO-valiokunnan kanssa tällä hetkellä, eli meillä oli yhteinen kokous eilen. Pablo veti tätä kokousta Malcolm Harbourin kanssa ja siellä äh, käsiteltiin IMKO-ulottuvuutta Fiskuksesta ja huomenna puoli kuudelta järjestetään toinen yhteinen kokous, jossa sitten käsitellään tätä Ekonin ulottuvuutta koska tämä on näin tasapuolisesti jaettu, niin tämä tehdään kahden valiokunnan Ähm, toimesta yhteistyönä. Seuraavaksi sitten Sven. Call, call me Sven then. Okay. <laughs> No kutsu minua vain Sveniksi. Commissioner, uh, I said, uh... Komission jäsen äh, puhuin Pomonne kanssa muutama viikko sitten ja hän kysyi, että miksi kreikkalaiset äh, eivät kehu komissiota en, tämä enempää. Ja minä nostin teidän nimenne esiin komission jäsenenä, jota todella tuemme, joka käyttää komission aloiteoikeutta ahkerasti ja joka tekee hyvää työtä. Minä haluan tukea aloitteita, joihin te olette ryhtynyt. Tiedämme, että työnne on vaikea ja joskus. Ehkä pidämme teitä hiukan turhankin optimistisena, mutta on hyvä, että te pidätte henkeä yllä. Kolme kysymystä. Yksi. Yritysverotuksesta. Kaikki tiedämme, miten CCCTB aloite etenee, mutta on myös Merkosin vuosi sitten tekemä aloite, että pyrkimyksenä on täydellinen yritysverotuksen harmonisointi Ranskan ja Saksan välillä. Ja minä kysyisinkin teiltä, että onko komissio tai komission komissiolla tietoa tämän aloitteen etenemisestä. Epäilen, että te nyt ette tässä varmaankaan mukana ole aktiivisesti, mutta haluaisin kuulla, että miten läheltä pystytte seuraamaan tätä edistystä Saksan ja Ranskan välillä. Toinen kysymykseni liittyy Kreikkaan. Käyty keskustelua juuri veronkierrosta, verovälttelystä Kreikassa ja mahdollisesta mahdollisuutta siihen, että sveitsiläisillä pankkitileillä on miljardeja ja taas miljardeja kreikkalaisia euroja. Täysistunnossa kuulimme, että komissio on itse ehdottanut Kreikalle neuvotteluja Sveitsin kanssa niin, että yritettäisiin jotenkin tätä kautta saada maksamattomia veroja kerättyä. Onko teillä tietoja siitä, mitä on itse asiassa tehty, että tällaista kierret, näitä kierrettyjä veroja voitaisiin jotenkin Kreikassa saada kerättyä? Kiitos. Well, um, regarding... Liittyen ranskalais-saksalaiseen aloitteeseen yritysverotuksesta, molemmat jäsenvaltiot lyhyesti esittelivät työnsä edistymistä helmikuussa – helmikuun talousministerineuvostossa ja molemmat totesivat, että he puoltavat meidän työtämme CCCTBstä. Ja jos olen asian oikein ymmärtänyt, niin heidän tarkoituksenaan on käyttää myöskin hyvin pitkälti sitä työtä, jota eurooppalaisella tasolla tehdään. He aikovat käyttää tätä omassa työssään, jotta yritysverotusta voitaisiin harmonisoida. Eli tämä on käynnissä olevaa työtä. Toivon, että molemmat jäsenvaltiot jatkossakin tiedottavat ECOFIN-neuvostoa edistyksestä tässä asiassa. Mutta komissio ei tietenkään äh, niin suoranaisesti ole tässä työssä mukana, koska tämä on kahden jäsenvaltion välinen asia. Kreikka ja veronkierto. Viime kuukausien aikana olemme ottaneet edistysaskeleita veron kannon, kannossa. Esimerkiksi tavoitteet veromätkyjen suhteen, se ylitettiin kaksinkertaisesti. Eli tarkoituksena oli kerätä 400 miljoonaa euroa ja sitten saatiinkin 900 miljoonaa euroa kerättyä, mutta tietenkin paljon täytyy vielä tehdä, jotta tämä ongelma voidaan ratkaista koska tässä ei ole kyse ainoastaan veron kantoon liittyvästä ongelmasta, vaan koko verojärjestelmää täytyy uudistaa. Riitojen ratkaisumenetelmät ovat hyvin pitkällisiä, niissä kestää vuosia ja täten veronkanto on hankalaa. Ja me teemme yhteistyötä Kreikan verohallinnon kanssa. Sveitsi. Me olemme asettaneet hyvin selkeät rajat jo ennen sitä kirjettä, jonka lähetin jäsenvaltioille ja puheenjohtajavaltioille, mutta teidän on hyvä ymmärtää, että on hyvin selkeä raja sen välillä, mistä voidaan neuvostella kahdenvälisesti ja mistä ei voida neuvotella kahdenvälisesti. Ja esimerkiksi eu lainsäädäntö ja meidän kahdenväliset suhteet Sveitsiin ja muihin länsi-eurooppalaisiin ei-EU-maihin. Me emme voi tällä, tätä kautta kattaa menneitä historiallisia ongelmia tai asioita. Eli näistä täytyy sitten neuvotella kahdenvälisesti. Ja näin oli myöskin äh, Saksan ja Sveitsin ja iso britannian ja Sveitsin välisissä neuvotteluissa ja Kreikka myöskin voisi toimia näin. Eli me olemme antaneet selkeät puitteet neuvotteluille mutta sitten mitä tulee konkreettiseen neuvoon, niin kyllä me sitäkin olemme valmiita antamaan. The... Eli siis ei ole mitään käynnissä. Kreikako ei ole pyytänyt teitä auttamaan erityisesti mitä tulee Sveitsin kanssa käytäviin neuvotteluihin? No ehkä ihan hiljattain on tapahtunut jotakin, eli tulen tarkistamaan, onko näin tapahtunut ja kerromme kyllä teille sitten. Uh, thank you very much. Um, you may be in... Kiitos Teitä ehkä kiinnostaa tietää, että kello 11 tapaan Sveitsin presidentin ja taidan jo arvata, mistä tulee olemaan kysymys. Seuraavaksi Ivo. Good morning, Kiitos puheenjohtaja, hyvää huomenta hyvät naiset ja herrat. Kiitos komission jäsenelle näistä alustavista sanoista, joita kuuntelin tarkasti. Minä panin merkille kolme aihetta, joita pidätte tärkeinä tai erittäin tärkeinä, eli veropetokset, FTT ja CCCTB. Minä luin puheesi, jonka pidit, tai toimitit Tanskan hallitukselle FTTstä ja ymmärrän, että tuet tätä hanketta erittäin kiivaasti. Itse olen konservatiivien edustaja ja ymmärrätte varmasti, että meidän kantamme on erilainen, joten en halua kyseenalaistaa kantasi tästä asiasta, koska meitä ei varmasti saa vakuutettua tästä hankkeesta. En halua kysyä sinusta veropetoksista, koska me uskomme, että tärkein tapa, jolla voidaan parantaa tällaisia veropetostapauksia ovat, tarkoittaa sitä, että olisi matalammat verot, merkittävästi matalammat verot ja myöskin paremmin ymmärrettävä vero-oikeus. Minun kysymykseni sinulle liittyy CCCTBstä. Sinä mainitsit ihan ensimmäisessä tai toisessa lauseessasi, että ymmärrät, että tärkeä asia, josta keskustella on se, että pitäisikö hankkeen olla vapaaehtoinen vai pakollinen. Voisitko selvittää omaa kantaasi, kumpaa pitäisit parempana ja miksi? Ja minkä kannan mielestäsi neuvosto aikoo ottaa tässä hankkeessa? Haluaisin muistuttaa kaikkia vain siitä, että meillä on vielä kahdeksan puhujaa, eli jos komission jäsen voisi jos voisimme ne yhdistää tämän ensimmäisen kierroksen jälkeen? Uh, well, first of all on, on... Ensinnäkin eh, nämä kommentit eh, veropetoksen vastaista taistelusta ja mikä paras tapa olisi hoitaa, olisiko se verojen alentaminen. No jos me tarkastelemme jäsenvaltioiden verojärjestelmiä, niin ne ovat eh, suht erilaisia keskenään – joissakin jäsenvaltioissa verot ovat edelleen aika alhaisia, toisissa verot ovat korkealla tasolla, mutta vaikka jossakin maassa verotaso olisi alhainen, niin niissäkin veronpetosta esiintyy. Eli ei ole mikään itsestäänselvyys, että alempi vero välttämättä – johtaisi vähempään veropetokseen. Tietenkin ähm, meidän on myöskin tarkasteltava näitä yleisiä puitteita ja sitä liikkumatilaa, joka jäsenvaltioilla on verotuksellisen konsolidaation suhteen. Ja meidän tulee, tulee ottaa huomioon myöskin se, että molemmat, monet jäsenvaltiot ovat liiallisen alijäämän menettelyssä, eli välttämättä veronalennuksiin ei ole varaa. Tästä syystä meidän on tarkasteltava välineitä, jotka mahdollistavat tehokkaamman veropetoksen vastaisen taistelun, ja tämä on tavoitteemme tälle vuodelle. vapaaehtoisuus versus pakollisuus CCCTBssä. Meidän ehdotuksemme on selkeä. Me ehdotimme vapaaehtoisuutta ja tähän syynä on se, että meidän mielestämme kaikki yritykset eivät ole eivät harjoita rajat ylittävää toimintaa. Monet yritykset ovat hyvinkin paikallisia ja tästä syystä vapaaehtoisuus valittiin, jotta ei aseteta lisätaakkoja sellaisille yrityksille, jotka eivät edes halua ryhtyä käymään kauppaa rajat ylittävällä tavalla. Tämä oli ajatus tämän vapaaehtoisuuden takana tässä ehdotuksessa. Tiedän, että tässä valiokunnassa te äänestitte kompromisseista, jotka toisivat mukanaan jonkinlaista pakollisuutta ccctb -hen. Me tulemme tarkastelemaan näitä ehdotuksia ja ehkä niitä sitten tarkastellaan myöskin neuvoston työryhmissä. Eli tänään minun on tähän vaikea kovin tiukkaa kantaa ottaa. Voting this tomorrow. No me äänestämme tästä huomenna. Eli ottakaapa kaikki äänestyskortit huomenna mukaan. Siihen tulee menemään noin kolme tuntia. Sitten Guesta, herra Huntis. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä komission jäsen, kiitän, kiitän teitä tästä tiedonannosta. Otitte siinä hyvin mielenkiintoisia asioita esille. En väitä, etten olisi toiveli, toiveikas sen suhteen, eh, mitä tulee Kreikan tämänhetkiseen tilanteeseen ja sen verotaakkaan. Eh, ehkä voisitte hieman tarkentaa, voisiko tästä jotakin toiveikasta meille löytyä. Sanoitte, että teidän yksikkönne tarkastelee tämän eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä jokaisen jäsenvaltion talousarvioita. Kun silloin, kun huomaatte, että jollakin maalla on hyvin raskas verotaaka, oli kysymys palkoista, pienistä ja keskisuurista palkoista, polttoaineista, autoista, ja jos otamme huomioon tämän Kreikalle, äh, Kreikan kanssa tehdyn pelastusohjelman, siellä puhutaan myöskin verotuksesta ja tarkoituksena on löytää äh, jonkinlaisia keinoja kehventää tätä hyvin raskasta verotaakkaa. Toiseksi, voimmeko puhua alennetusta ALVstä en oikeastaan ymmärrä, mihin tämä keskustelu voisi päätyä siinä yhteydessä, mistä te puhuitte. Ja sitten kolmanneksi, te olette tehneet hiljattain ehdotuksen ja haluaisin tietää, missä tänä päivänä on, missä tänä päivänä tämä ongelma on on olemassa sopimus Sveitsin ja Kreikan kanssa, jotta me saisimme tietää, ketkä ovat siirtäneet varoja massiivisella tavalla Kreikasta ulkopuolelle. Kreikalla on kahdenvälisiä sopimuksia ja te vastait, vastasitte kirjalliseen kysymykseen, sanoitte, että tämä sopimus, jonka Kreikka on tehnyt, siihen ei sovelleta EUn lainsäädäntöä, mitä tulee tiedonantoon. Haluaisin, että kertoisitte minulle, mihin tämän kanssa oikeastaan loppujen lopuksi päädytään, missä se ongelma oikeastaan on, koska yhtäältä meillä, me siis tarvitsemme, meillä on nämä tiedot, mutta toisaalta me tarvitsemme tähän enemmän avoimuutta. Kiitos. Uh, well, so... Tässäpä oli aikamoinen joukko kysymyksiä liittyen Kreikkaan. Ensinnäkin haluaisin äh, ehkä esittää yleisen huomion luonnollisesti Kreikalle ja kreikkalaisille poliitikoille ja Kreikan hallinnolle on keskeistä nyt parantaa maan verotusjärjestelmää eikä komissio voi ulkopuolelta tuoda muiden jäsenvaltioiden järjestelmiä Kreikkaan. Kreikan hallinnon tehtävä on valita parhaat toimintatavat. Työryhmä ja meidän asiantuntijamme ja jäsenvaltioiden asiantuntijat voivat luonnollisesti tukea Kreikkaa näiden parannusten täytäntöönpanossa parhaalla mahdollisella tavalla – näin minä tämän yleisen poliittisen maiseman tällä hetkellä kuvailisin. Ja yksikköni tekee jo kovasti työtä Kreikan verohallinnon kanssa yhteistyössä ja niin kuin tuossa alkupuheenvuorossanikin jo ö, tavallaan vastasin joihinkin kysymyksiinne. Mitä verotaakkaan tulee ja niin itse asiassa jäsenvaltio itse luo oman verojärjestelmänsä ja se on sen itsemääräämisoikeuteen kuuluva asia luonnollisesti. Meidän tarkoituksemme eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa on katsoa jäsenvaltioidemme verotusjärjestelmiä ja ehkä tunnistaa puutteita, jos niissä sellaisia on. Jos verotusjärjestelmien tietyissä osissa on jotain puutteita, voimme ne pyrkiä tunnistamaan ja esittää parannusehdotuksia. Nyt minun on vielä eh, näistä suosituksista mahdoton puhua, koska ne on tarkoitus esitellä neuvostolle kesäkuussa. Ehkäpä ymmärsin kysymyksenne väärin, mitä alv tulee ja alennettuun ALV kantaan. Minähän vastasin jo yleisellä tasolla tähän samaan kysymykseen ja totesin, että tällä hetkellä olemme tarkastelemassa alennettua ALV-verokantaa ALV-direktiivin puitteissa. Ja meillä on ö, koko joukko alennettuja ALV-kantoja ja ne luonnollisesti ansaitsevat hyvin harkitun tarkastelun objektiivisten kriteerien pohjalta niin, että sitten voidaan tehdä ehdotuksia etenemisestä jatkossa. Jotkut alennetut ALV-kannat, jotka tällä hetkellä ovat mahdollisia, voitaisiin ehkä poistaa, koska ne eivät enää palvele tarkoitustaan, mitä varten ne alun perin otettiin käyttöön. Ja Lisäksi yritämme ratkaista näitä pääongelmia. alentuna LV-kannan suhteen ihan veroteorian kannalta alennettu ALV-kanta ei yleensä ole paras ratkaisu, koska yleensä on paremmin malin osuviakin tapoja, esimerkiksi sosiaalisia ongelmia pyrkiä torjumaan, koska alennettu ALV-kantahan koskee paitsi köyhiä, hyödyttää myös rikkaita, joilla itse asiassa olisi varaa korkeammankin ALVn maksuun. Joten ehkäpä tällainen tavoitteellisempi, todella osuvampi politiikka voisi olla huomattavasti tehokkaampaa. Sitten Kreikasta vielä. Ja mahdollinen sopimus Sveitsin kanssa. Voin tässä vain toistaa sen, mitä totesin, että me luonnollisesti annamme kaiken tukemme niiden rajojen puitteissa, jotka luonnollisesti meillä ovat ja nämä neuvottelut käydään kahdenvälisesti pääasiassa. Tässä jokin aika sitten tapasin valtiovarainministerin ja mainitsin tämän asian hänelle myös ihan suoraan, että jos apua tarvitaan, niin apu on komission yksiköiltä luonnollisesti saatavissa. Kiitokset. Ja sitten kysymykset ryppäinä koska meillä on enää 20 minuuttia aikaa ja paljon kysymyksiä. Eli ensimmäisenä Corin Werner, Beres ja Sophie Intveld. Corin ensin. Yes, thank you very much. Well... Kiitos. Niin, minun kysymykseni liittyy komission ehdotukseen liittyviin keskusteluihin. Sinä kommentit, kommentoit tätä keskustelua ECOFINissa ja on selvää, että halutaan tutkia myös vaihtoehtoja ja vaikutusta. Ja sanoit, että edi, e, esittäisit kertomuksen näistä ajatuksista, joita on esitetty Ecofinissa. Mitä oikein aiot esittää ja koska? Koska tämä ei ole ainoastaan tärkeää neuvoston työryhmien keskusteluissa, mutta myöskin keskusteluissa täällä parlamentissa. Eli on tärkeää, että me tiedämme. Thank you. Werner. Werner. Werner. Äh, ich will an der haluaisin nyt äh, puhua siitä, mitä komission jäsen juuri äsken sanoi. Hän sanoi, että kyse on kahdenvälisistä neuvotteluista sveitsiläisten kanssa. Ja minä olisin kysynyt tästä, että mitkä äh, minkälaiset rajat mahdollisella sopimuksella Kreikan ja Sveitsin välillä sitten on? Entäpä äh, sitten esimerkiksi Iso-Britannia, Sveitsi ja Saksa, Sveitsi? Pervanche. Pervanche. Merci, Madame la Présidente. Kiitos puheenjohtaja, hyvä komission jäsen. Jatkoksi siihen, mitä teiltä jo kysyttiin. Me tiedämme, että teidän juridiset osastonne ovat olleet sitä mieltä, että esimerkiksi iso britannian ja Saksan välillä ja toisaalta näiden maiden sopimukset Sveitsin kanssa eivät olisi sopimusten mukaisia. Miksi tätä päätöstä ei voida julkistaa, koska tässä on kysymys avoimuudesta Eh, no en nyt halua tässä toistaa kaikkea toimielinten välisistä sopimuksista ja siitä, että parlamentilla tulisi olla eh, pääsy komission eh, asiakirjoihin, koska peruskansalaisellakin tällainen oikeus on. Eli miksi tätä juridista lausuntoa ei julkisteta? Sanoitte myös, että kaksi jäsenvaltiota ovat pyytäneet komissiolta mandaattia neuvotellakseen Sveitsin kanssa. Ilmeisesti toinen maa on Saksa, mutta voisitteko vahvistaa, mitkä, mistä kahdesta maasta on kysymys? Ja vielä yksi kysymys, johon ei ole vastattu. Kuten te tiedätte, Euroopan parlamentti Sure-raportin perusteella on ehdottanut, että Euroopan unionia rahoitettaisiin enemmän omien varojen kautta. Haluaisin tietää, mikä teidän mielipiteenne tässä asiassa on mitä te voisitte tehdä, jotta saataisiin tällä osa-alueella hyödyllisiä ehdotuksia, jotta ei löydetä itseämme sellaista skitsofrenisesta tilanteesta, jossa jäsenvaltiot eivät enää halua kantaa korteansa tähän Euroopan unionin talousarvioon. Sefi. Sophie. Um, thank you, chair. Uh... Kiitos, puheenjohtaja. Komission jäsen nostaisin esiin vielä yhden ulottuvuuden liittyen veronkierron torjumiseen, mitä tulee Yhdysvaltain patkalakiin. Minua hiukan yllättää se, että miten vaikeaa on käydä neuvotteluja tiedonvaihdosta ja yh- yhteistyöstä jäsenvaltioiden välillä, kun taas näyttää olevan kovin helppoa tämän Yhdysvaltain lain suhteen toimia, vaikka se näyttäisi mahdollisesti olevan ristiriidassa EU-lainsäädännön kanssa. Te lähetitte minulle kirjeen, missä totesitte, että komissio ja Yhdysvallat on käynyt neuvotteluja huhtikuusta 2011. Miksi meille ei ole annettu tästä tietoa? Nyt vaikuttaa siltä, että sen sijaan, että otettaisiin yhteinen eurooppalainen lähestymistapa, jäsenvaltiot ovat päättäneet kahdenvälisestä lähestymistavasta. Tämä ei toki ole teidän syytänne, mutta sehän nyt on huomattavasti vähemmän läpinäkyvää niin yksityishenkilöiden kuin yritystenkin suhteen. Minun kansallinen parlamenttini ei saanut tästä mitään tietoa ennen kuin luki siitä lehdestä tästä. Joten Mielestäni ratkaisu, joka nyt on löydetty, rikkoo EU-lainsäädäntöä todennäköisesti. Ja mietin, että millä muilla aloilla komissio toimii näin. Useinhan komissio vaatii mahdollisimman nopeasti eurooppalaista ratkaisua, esimerkiksi niin kuin PNR-kysymyksessä, mutta miksei tässä kysymyksessä. Ja viimeinen kysymykseni. Kirjassanne mainitsitte myös sen vaihtoehdon, että tulevaisuudessa voidaan tehdä Yhdysvaltain kanssa sopimus automaattisesta tiedonvaihdosta. Miksi tämä tehdään suljettujen ovien takana virkamiestasolla ja tämä hoidetaan ikään kuin hallinnollisella kysymyksellä, vaikka erittäin tärkeät EU-edut ovat pelissä? Eikö teidän pitäisi painostaa jäsenvaltioita niin, että saataisiin aikaan eurooppalainen sopimus, EU-Yhdysvallat-sopimus, siinähän meillä olisi paljon enemmän painoarvoakin. Kiitos. <laughs> okay, so I will, I will try to... Yritän vastata yhtä niin lyhyesti kuin mahdollista. Mitä tulee näihin lisäanalyyseihin, joita me aiomme tuottaa, no kuten sanoin, me aiomme julkistaa tämän hyvissä ajoin ennen neuvoston työryhmän kokousta, joka pidetään 23. huhtikuuta. Analyysistä tulee löytymään konkreettisia selityksiä, konkreettisia esimerkkejä siitä, miten me aiomme puuttua näihin Ähm, tuotannon siirtämiseen liittyviin riskeihin, eläkerahastoihin, makrotaloudelliset ulottuvuudet. Nämä kaikki ovat asioita, jotka tulevat heijastumaan tästä lisäanalyysistä – mutta minun kantani on selvä. Tässä on kysymys täsmennyksestä. Meidän aikomuksenamme ei ole muuttaa vaikutusarviointia, se on osa ehdotusta ja me tarjoamme siihen lisää tietoa ja teemme lisää työtä esimerkiksi mallintamisen, olettamien mallintamisen suhteen liittyen siihen mallintamiseen, mitä vaikutusarvioinnissa tehtiin. Eli tämä on meidän aikomuksemme ja tätä työtä parhaillaan viimeistellään. Ja tietenkin me julkistamme sen ja parlamentti myöskin saa sen sitten käyttöönsä. Sitten esitettiin useampia kysymyksiä, jotka liittyivät Sveitsi-suhteisiin, kahdenvälisiin suhteisiin Sveitsin kanssa. Eli mielestäni meidän tulee puhua näistä asioista selkeästi. Meillä on EUn toimivaltuus, jota kuvaillaan olemassa olevassa EUn lainsäädännössä – ja tulevassa EUn lainsäädännössä ja sopimuksissamme, joita meillä on Sveitsin kanssa esimerkiksi säästöjen verottamisesta. Nämä ovat kaikki asioita, joiden päälle ei voida lisätä kahdenvälisiä sopimuksia. Tämä on vain se tapa, jolla tämä järjestelmä toimii. me olemme pyytäneet Saksalta ja Isolta Britannialta muuttamaan sopimuksiaan ja nämä maat suostuivat muuttamaan sopimuksiaan. No nyt sitten täytyykin, tietenkin täytyy neuvotella Sveitsin kanssa näistä kahdenvälisistä sopimuksista. Eli todellakin odotan innolla näitä neuvotteluja, mutta mitä tulee EUn toimivaltuuksiin, niiden täytyy jatkossakin olla EUn toimivaltuuksia ja tämän me olemme hyvin selväksi tehneet näille jäsenvaltioille. Ja mitä EUn toimivaltuuksiin tulee, niin mitään Rubikin ratkaisua sellaista on joskus esitetty, niin ei sellaiset ole, eivät sellaiset ole mahdollisia säästösopimuksessa meillä on selkeät säännöt sen suhteen, miten esimerkiksi ennakkoveron perintä toimii. Ja joissakin tapauksessa tätä ei ole vielä viety päätökseen ja tässä tapauksessa se tulee pysymään meidän olemassa olevien ja tulevien EU-lainsäädäntöjen piirissä. juridiset lausunnot. Minun on sanottava, että on hyvin tärkeää kunnioittaa toimielinten välisiä sopimuksia, joissa aivan selvästi sanotaan, mistä asioista tulee tiedottaa ja mitkä ovat poikkeuksia näihin sääntöihin ne palveluyksiköt, jotka ovat tämän asian käsittelyssä mukana, niin ne täysin noudattavat toimielinten välistä sopimusta. Ja koska tämä asia saattaa liittyä rikkomuksiin, toimielinten välinen sopimus selkeästi sanoo, että tämä on poikkeus saantin saannin takaamiseen. Toisin sanoen tätä asiaa käsitellään sitten eri palveluyksikköjen tasolla. Sitten omat varat. No. Uh, Ketkä kaksi siis vastustavat sitä, että nämä neuvottelut avattaisiin uudelleen Sveitsin kanssa? So, I... Niin, halusin niin, no minä tässä jo mainitsin äh, niin monen kertaan, eli voin toistaa vielä kerran. Eli nämä kaksi jäsenmaata, jotka ovat jumiuttaneet edistystä jo pitkään, ovat äh, Luxemburg ja Itävalta, ja me teemme töitä näiden kahden maan kanssa, jotta läpimurto saataisiin aikaiseksi. säästöjen verottamisen suhteen. Sitten omat varat. Komission kanta on hyvin selvä. Me olemme tehneet ehdotuksemme EUn omista varoista. No tietenkin yksi niistä on hyvin pitkälti riippuvainen FTTn edistymisestä, koska tämä on, kysymys on omasta varasta, joka perustuu ftt -hän. Toinen on ALV, perusteinen omavara. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että olisi suuri edistysaskel, jos me voisimme päästä yhteisymmärrykseen uudesta ALV-perusteisesta omasta varasta – koska tästä saataisiin suurta yksinkertaistamista ja hallinnollisen taakan keventämistä aikaan ja samaan aikaan saataisiin huomattava tulovirta EUn talousarvioon. Mutta työ on käynnissä. Ja tänään on ehkä liian aikaista ennustaa, mikä lopputulos tulee olemaan, mutta komissio ja itse asiassa Euroopan parlamentti puoltavat sitä, että meillä olisi ALV-pohjainen oma vara tämän FTTn lisäksi. Ja meillä olisi parannettu oma vara tämän ALVn muodossa. Sitten FATKasta. No, FATKA on Yhdysvaltain lainsäädäntöä. Yhdysvallat hyväksyi tämän lain. Me ponnistelimme kovasti tiettyjen jäsenvaltioiden kanssa, jotta tästä lainsäädännöstä ei koituisi harmia meidän talousrahoitukselliselle sektorille, koska Tiettyjen arvioiden mukaan, jos tämän tyyppinen lainsäädäntö astuisi voimaan sellaisena, kun se hyväksyttiin alun perin, niin se saattaisi aiheuttaa huomattavia kustannuksia rahoituslaitoksille. Ja tästä syystä me teemme Yhdysvaltojen viranomaisten kanssa yhteistyötä. Olemme saaneet nyt aikaiseksi sen, että me voimme hallitusten välisellä tasolla keskustella siitä, miten tätä Yhdysvaltain lainsäädäntöä täytäntöön pannaan. On myöskin hyvin tärkeää muistaa se, että me teemme tässä yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa. mitä tulee automaattiseen tietojen vaihtoon. Eli minä näen Yhdysvallat meidän kumppaninamme tässä työssä. Ja jos oikein muistan, niin vastasin kirjeelläni jo kysymykseenne ja siinä esitin erilaisia yksityiskohtia tästä vuoropuhelusta. Eli kysymys ei ollut muodollisista neuvotteluista, koska FATKA on yhdysvaltalaista lainsäädäntöä. Me olemme nyt lähteneet vuoropuhelun Yhdysvaltojen kanssa. Right, I'll take the, the, the... No niin. Vielä neljä puheenvuoropyyntöä, jotka ovat halunneet puheenvuoroa, Sofi. No, ole hyvä. Ihan lyhyesti. Ei, kun ette itse asiassa vastannut yhteenkään kysymyksistä, niin miksi emme ensinnäkään saa tietoa toiseksi? Ehkä FATKA on Yhdysvaltain lainsäädäntöä, mutta siitä minä en piittaa, jos, äh, Yhdysvallat, jos yritykset tottelevat sitä, niin ne rikkovat EU-lainsäädäntöä. Eli miksi näitä kahdenvälisiä sopimuksia eikä EU-sopimusta. Siis nämä sopimukset täytyy kuitenkin tehdä. Ja pidättekö meidät ajan tasalla neuvottelujen etenemisestä? Uh, so, uh... No niin, siis aiemmassa vuoropuhelussa jo kerroin, mitä Fatkan suhteen on käynnissä – ja on hyvin tärkeää olla tietoinen siitä, että jotta voitaisiin neuvotella EU-Yhdysvallat sopimuksesta, niin komissio tarvitsisi toimivallan toimivaltuutuksen jäsenvaltioilta näin tehdäkseen, mutta tällaista toimivaltuutusta meillä ei ole. Joten nyt yritämme mahdollisuuksien rajoissa parantaa FATKA-lainsäädäntöä ja puuttua asioihin, joihin tekin juuri viittasitte, jotka voisivat olla EU-lainsäädännön kanssa ristiriidassa. Muun muassa kyse on tässä tietosuoja-asioista. Ja me olemme todella nämä osoittaneet Yhdysvaltain hallinnolle. Ja he ovat liikehtineet kohti hallitusten välistä lähestymistapa sitten, joka ei varmaankaan olisi meille niin ja meidän teollisuudellemme niin myönteinen. Mutta meidän täytyy ymmärtää, että tämä hetkinen käytössä oleva järjestelmä ja esimerkiksi olemassa olevat, oleva säästöjen verotusta koskeva direktiivi ei kata kaikkia Yhdysvaltain lainsäädännön vaatimuksia. Ja näin ollen meidän täytyy saattaa päätökseen myös muutokset säästöjen verotuksen suhteen, mutta vielä emme ole ihan perillä. Matkaa on vielä jäljellä. Ja näissä puitteissa me nyt siis toimimme meidän täytyy myös saada aikaan edistystä omalla tontillamme. Uh, thank you very much. Um, very... Kiitos. Tässä on paljon kollegoita, jotka sanovat, että he eivät esitä kysymyksiä. Eli meillä on kaksi jäljellä, Emily ja sitten hyvin nopeasti Sven. Ja tämä todella pitää tapahtua nopeasti, Emily. I would just really urge you to come forward. Niin, haluaisin, että esittelisitte tämän arvion FTTstä. Eilen Tanskan hallituksesta kokouksessa sanottiin, olitte siellä paikalla, luin siitä lehdestä, sanottiin, että jos FTT-ehdotus on ikään kuin pudotettaisiin neutronipommi, meidän pitää todella saada nämä ulottuvuudet oikeisiin mittasuhteisiin. Olisi hyvä, jos te kertoisitte joistakin luvuista ja todellisista tiedoista mahdollisimman pian, koska muussa tapauksessa pelaatte niiden käsiin, jotka eivät halua tätä. Sitten toiseksi analyysi julkaistiin viime viikolla, joka liittyi STT, hen. mikä tilanne on tällä hetkellä. Tämä oli työasiakirja tai joku sellainen. Pohdin sitä paljon. Ja sitten Tanskan ministeri sanoi ECOFIN kokouksen jälkeen, että että he tutkivat mahdollisia kompromissiratkaisuja, tämä on selvä, ja myöskin vaihtoehtoisia menettelytapoja. Hän tulkitsi tämän myöhemmin lehdissä, että tämä on ikään kuin toimintavero. Mikä on sinun kantasi näihin ja miten sitten tulkitset tätä näistä lehdistä materiaaleista? So first, uh, Ihan nopeasti ensinnäkin onnittelut uh, palkinnosta, jonka saat Berliinissä ekologisen ja sosiaalisen markkinatalouden uh, puitteissa tekemästäsi toiminnasta. Uskon, että Berliinissä meitä odottaa hieno tapaaminen ja hieno tilaisuus. No niin, mitä tulee tähän sopimukseen? Se on aivan äh, shakkimatti tilanteessa ja me olemme Saksan parlamentin toisessa kamarissa sen pysäyttäneet ja ei se ole tulossa ainakaan lähitulevaisuudessa. Ja siksi pyytäisinkin teitä nyt käyttämään tilaisuutta hyväksenne ja mm, todella pyrkimään saman aikaan tällaisen eurooppalaisen lähestymistavan. Mitä tähän mandaattiin tulee käydä neuvotteluja muiden maiden kanssa, toteaisin seuraavaa. Tiukempi laillinen tulkinta teiltä ehkä johtaisi siihen, että jos komissio pyytää mandaattia neuvostolta, se jo estää sen, että jäsenvaltiot voivat käydä kahdenvälisiä neuvotteluja ja teidän kirjanne ei mennyt niin pitkälle kuin se olisi voinut ihan laillisesti mennä. Ja pyytäisin teitä nyt julistamaan, että jos se, että komissio pyytää mandaattia, estää jäsenvaltioita jatkamasta kahdenvälisiä neuvotteluja ja diilien tekemistä kahdenvälisesti, ja näin parlamenttihan on hyvä, hyvästä syystä kritisoinut jäsenvaltioiden toimintaa ja näin se voitaisiin estää. Uh, so, uh, I have to... Niin minun täytyy kiirehtiä hyvin nypyesti tämä eilinen pankkiirien puheenvuoro. No, jälkikäteen tarkastelin näitä kalvoja, mutta en löytänyt sitä kalvoa, missä olisi, olisivat olleet nämä numerotiedot taseesta. Eli no, ehkä se sanoo jotakin, mutta haluaisin hyvin konkreettisesti analysoida tätä esitettyä tietoa, tietoa, joka esiteltiin tässä konferenssissa, mutta numerotiedot ovat hukassa. Ekfinin julkaisu, no Tämä on tekninen julkaisu liittyen DG Ekfinin äh, malliin, koska äh, DG Ekfin tuotti tämän äh, simulaatiomallin. Ja osasto on julkaissut ne tekniset kehitykset, joita tähän malliin liittyy. Sitten neuvottelut Sveitsin kanssa Uskoakseni olin kirjeessäni hyvin selkeäsanainen näiden rajojen suhteen. Raja kahdenvälisen sopimuksen suhteen ja aion pitää kiinni tästä. Minun mielestäni on äärimmäisen tärkeää, että me kaikki kunnioitamme toimivaltuuksia. Kunnioitamme EUn toimivaltuuksia. Minun mielestäni Tätä myöskin jäsenvaltiot tukevat. Commissioner. Kiitos. Haluaisin muistuttaa jäseniä siitä, että tämä näkemysten vaihto käydään rakenteellisen vuoropuhelun puitteissa parlamentin ja Euroopan unionin komission välillä. Ja tämä oli komission ensimmäinen vierailu valiokuntaamme tänä vuonna ja seuraava näkemysten vaihto komission jäsenen Semetan kanssa on suunnitteilla syys-lokakuulle. Me lyömme lukkoon tämän päivämäärän ja haluaisin jäsenille jäseniä muistuttaa siitä, että tapaan kello 11 Sveitsin presidentin enkä oikeastaan mitään muuta vaihtoehtoa kuin esittää hyvin tiukasti parlamentin näkökannan tiettyihin sopimuksiin liittyen, eli siinä minun osuuteni avoimuuteen. Ja nyt annan puheenjohtajuuden sitten Edwardille kokouksen loppuosan ajaksi ja kiitokset vielä komission jäsenelle. can start. <clears throat> yeah, we're going to continue. Me jatkamme. Meillä on äh, edessämme kaksi lausuntoa. Ensimmäinen liittyy yritysten vuositilinpäätöksiin, konsolidoituihin tilinpäätöksiin ja niihin liittyviin kertomuksiin. Tämä on siis tilinpäätösdirektiivi. Siinä esittelijänä on Wolf Klintz. Ja sitten ähm, artiklan 2004 äh, kautta 01 muuttaminen, äh, jotka liittyy säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettaviin arvopaperin liikkeeseen, laski laskijoihin niin edelleen. Esittelijät ovat sopineet, että nämä käsitellään yhdessä, koska nämä ovat osittain päällekkäisiä Niillä molemmilla on asetuksiin liittyviä hyvin spesifisiä tavoitteita, e, esimerkiksi liittyen pörssiyrityksiin kohdistettaviin ilmoittamisvelvollisuuksiin. Vaatimus siitä, että yritykset kaivannaisteollisuudessa ja hakkualalla raportoisivat säännöllisesti näistä jäsenvaltioille näistä tuloistaan. Annan puheenvuoron heti Wolf Klintsille. Kiitos puheenjohtaja. Te tässä lyhyesti jo totesittekin, että tämän aloitteen pyrkimyksenä on kahdesta olemassa olevasta direktiivistä tehdä yksi ainut niin vuositilinpäätöksiä kuin konsolidoitujakin tilinpäätöksiä koskeva direktiivi. Tämä yksinkertaistaisi pienten yritysten taakkaa, kustannuksia todennäköisesti vähennettäisiin 25 prosentilla ja kun sääntöjä harmonisoitaisiin poistamalla vielä olemassa olevia kansallisia ää, toimintamahdollisuuksia. Samoin täällä puhutaan tietyn tyyppisistä yrityksistä ja niiden koosta tällä hetkellä. Tehdään tiettyjä muutoksia pieni yritys on sellainen, jonka liikevaihto on 10 miljoonaa euroa korkeintaan, keskisuurella korkeintaan 40 miljoonaa vuodessa ja korkeintaan 250 työntekijää. Ja suuri yritys sitten tätä suurempi. Nämä rajat ovat tietenkin tulevaisuudessa vielä sitten muutettavissa kehityskulkujen mukaan. Ei mikään päätös ole koskaan sataprosenttisesti hyvä, mutta tämä on varmaankin ainakin ihan hyvä lähtökohta työlle. Toinen kysymys on se, että mitä tulee IFS-sään, ifrs standardiin, niin se ei enää ole käytössä. Esimerkiksi sellaiset maat, jotka tällä hetkellä käyttävät IFS myös pienten yritysten kohdalla. Mehän olemme tässä valiokunnassa olleet aina erittäin kriittisiä äh, näiden maiden suhteen, mutta maat, jotka tähän asti ovat näin tehneet, äh, voivat äh, eivät tätä voi tehdä jatkossa edes vapaaehtoisesti. Tämä koskee erityisesti Iso-Britanniaa ja Tanskaa. Kaikissa Euroopan unionin Ähm, maissa luovutaan näiden äh, kansallisten, kansainvälisten tilinpäätösstandardien pakollisuudesta, mitä tulee äh, PK-yrityksiin. Sitten äh, mitä tulee tähän kansalliseen toimintamahdollisuuteen, niin silläkin alalla jatketaan harmonisointia. Tämä on myönteistä. Kuitenkin täytyy ottaa huomioon se, että ei unohdeta nyt itse pääasia, eli sitä, että pienten yritysten taakkaa kevennetään. Jäsenvaltioiden valintamahdollisuudet eivät missään nimessä saa johtaa siihen, että pienten yritysten taakka tai kustannukset niille lisääntyvät. Mitä komissio nyt sitten on ehdottanut ja mitä minä ehdotan? Minä ehdotan ensinnäkin, että sitovaksi määräykseksi tulee rahavirtalaskelma, joka on pakollinen erityisesti suurille yrityksille jotka, tai keskisuurille, jotka ovat yli 10 miljoonaa euroa liikevaihdoltaan. Näille siis äh, rahavirtalaskelma vaatimukseksi. Tämä on tietenkin hankala siinä mielessä, että tämä on lisävaatimus yrityksille, mutta itse asiassa käytännössä pankit, joiden kanssa yritykset äh, tekevät yhteistyötä. Tätä yrityksiltä ovat jo jonkin aikaa vaatineet. Siksi olisi ihan käytännöllistä eh, ottaa tämä käyttöön. Useimmissa tapauksissahan sitä toteutetaan käytännössä jo muutenkin. Tämä liittyy myös vakavaraisuusdirektiivin tämä rahavirtalaskelma, koska näin voidaan nähdä, että yritykset ovat hyvässä kunnossa ja näin palkka, pankkivalvontaviranomainen voi myös nähdä, että pankit, mitä tulee niiden oma pääoma vaatimuksiin, että sitä kevennetään. Eli tämä olisi hyödyksi myös pankeille ja epäsuorasti tietenkin yrityksille, koska näin niiden ei täytyisi esittää pankeille niin korkeaa oma tasoa lainaa luottoa saadakseen. Me ehdotamme myös sitä, että tätä sähköistä raportointimallia otettaisiin käyttöön tämä XPRL-muotoinen raportointi. Tässä Lamfalussi-keskustelussahan se oli jo käytössä tämä niin kutsuttu Extensible Business Reporting Language, eli XPRL-muoto, sen käyttöönotto mahdollistaisi useankin tavoitteen tavoitteen toteutumisen. Yhtäältä meillä olisi näin sähköisesti tiedot olemassa, tiedot, jotka voitaisiin ähm, lähettää usealle taholle, eli esimerkiksi verottaja, julkinen taho, ja niin edelleen. Ja ne voisivat todella saada näin, nämä tiedot käyttöönsä tarvittaessaan, eli tämä yksinkertaistaisi tiedon hankintaa. Ja me ehdottaisimme, että tämä formaatti, tämä XPRL-muoto otettaisiin käyttöön tietyn siirtymäkauden jälkeen. Me olemme ehdottaneet vuotta 2018, eli kuuden vuoden kuluttua. Luonnollisesti komission tulisi ensin tehdä tarvittavat valmistelut. Kolmas asia liittyy Sirpa Pietikäisen tekemään työhön. Hän puhuu omasta ehdotuksestaan aivan kohta. Ja kyse on tästä country by country raportoinnista. Tämä aihehan on jo aiemmin ollut esillä, mutta vain niiden yritysten kohdalla, jotka toimivat kaivannaisteollisuudessa tai esimerkiksi metsähakkuus, arniometsien hakkuut Brasiliassa ja Indonesiassa ja niin edelleen. Eli tämä maa- ja eh, hankekohtainen raportointi vaatimus on ollut esillä usean otteeseen, koska hyvin usein nämä hankkeet eh, liittyvät pimeisiin maksuihin hallituksille näissä maissa. Eli kyse on siis lahjonnasta, että saa tämän, äh, tämän äh, hankkeen toteuttaakseen, niin lahjonta on ollut hyvin käypä toimintaa tässä. Ja sitten meillä on tällainen niin kutsuttu EITI, eli kaivannaisteollisuuden avoimuusaloite, jotta avoimuutta tämän teollisuuden alan puitteissa olisi saatu lisättyä. Tämä hanke on otettu käyttöön ja siksi tämä ehdotus on kyllä ihan myönteinen. Komissio on ehdottanut, että kaikki pörssiyhtiöt, suuret yritykset siis, joiden liikevaihto on yli 40 miljoonaa euroa – otettaisiin tähän maa- ja hankekohtaiseen raportointiin mukaan, mutta minä olen kyllä sitä mieltä, että tätä ehdotusta tulisi laajentaa kahteenkin suuntaan. Yhtäältä tätä ei tulisi rajoittaa yksinomaan pörssiyhtiöihin. Kyllä, suuret yritykset kyllä, mutta ei yksinomaan pörssiyhtiöitä, koska on myös <laughs> erittäin suuria yhtiöitä, jotka eivät ole pörssissä. Ne ovat erilaisia esimerkiksi säätiöitä tai jonkun muun mallisia yhtiöitä, ja minun mielestäni ne tulisi ehdottomasti kattaa myös. Toiseksi olen sitä mieltä, että kun nyt tällaista country by country kohtaista raportointia halutaan, niin se tulisi rajata, sitä ei tulisi rajata yksinomaan kaivannaisteollisuuteen, sillä kyllä tätä lahjontaa ja korruptiota liittyy myös muihin aloihin ja teollisuuden haaroihin. Enkä minä oikein ymmärrä, jos nyt otetaan vaikkapa Saksa, Saksaa esimerkiksi, niin kun Bosch yhdistää esimerkiksi tämän säätiömallin, niin miksi ihmeessä, kun se ei ole pörssinoteerattu, tämä kohdistuisi siihen. Ja sitten taas Siemens esimerkiksi, joka on ollut korruptio syytteiden alainen usean otteeseen pääsisi kuin koira veräjästä. Eli minä olen sitä mieltä, että tämän maakohtaisen raportoinnin suhteen tulisi mennä pidemmälle kuin yksin omaan pörssiyhtiöihin. Eli tätä tulisi laajentaa kattamaan kaikki erilaiset yhtiön muodot. Niin tässä olisi sekin etu, että avoimuus läpinäkyvyys lisääntyisi, parantuisi ja myös investoijat, sijoittajat tietäisivät, mitä eri maissa on käynnissä ja tapahtuu. Myönnän kyllä, että yksittäistapauksissa tämä lisäisi taakkaa, mutta täytyy myös muistaa se, että suuret yhtiöt ja yritykset toimivat monissa maissa tytäryhtiöiden kautta, joilla on oma oikeushenkilöllisyytensä esimerkiksi, ja näin on aivan oikein, että niiden täytyy esittää esimerkiksi oma vuositilinpäätös. Ja kun tätä työtä tehdään vaikkapa joint venture pohjalta, niin kyllähän nämä numerot ovat konsernin sisällä kuitenkin tiedossa. Näin minä ainakin uskon, enkä minä siksi usko, että tämä lisätaakka nyt oikeastaan kovinkaan painava olisi olen hiukan eri linjoilla komission kanssa. Minä olen sitä mieltä, että maksu tulee mitä tulee sen tasoon. Kyse ei ole yksinomaan korruptiosta, koska korruptiomaksuja nyt ei kuitenkaan, lahjonta maksuja nyt ei kuitenkaan ilmoiteta yhtään mihinkään, mutta muuten mielestäni esimerkiksi kun näitä lupia hankitaan, niin tämä sadan tuhannen euron maksu voisi olla rajana. Ja äh, sitten katson, että jos yritys, joka nyt on äh, suuri, niin äh, mielestäni 500 miljoonan euron liikevaihto voisi ehkä olla sopiva taso. Ja nyt ehkä Sirpa ja sitten voidaan keskustella. Fine. <clears throat> right, uh, we'll have now... Uh... No niin, nyt sitten Sirpa Pietikäinen, hän voi esitellä oman mietintönsä. Thank you, Mr. Chair. <coughs> First of all, I would like... Kiitos, puheenjohtaja. Aivan ensimmäiseksi haluaisin kiittää kollega Klintsiä erittäin hyvästä yhteistyöstä näiden kahden mietinnön suhteen, jotka ovat siis todellakin käyvät käsi kädessä monessakin asiassa. Yhteistyö on ollut rakentavaa ja me olemme molemmat pyrkineet siihen, että me löytäisimme ymmärryksen näistä, näissä kahdessa mietinnössä. Et toivoimme, että lähestymistapamme olisi yhteneväinen. Ensinnäkin tämä avoimuusdirektiivi, uudistaminen, tarkistaminen on erittäin hyvä yhtenäismarkkinoiden moitteettoman toiminnan kannalta harmonisointi on tärkeää. Ja hyvää tässä on esimerkiksi se, että komissio ehdottaa, että asetetaan paremmat standardit keskitytylle säilytysjärjestelmälle ja kehitetään teknisiä standardeja, jotta tähän säännellyyn tietoon päästään käsiksi keskitetyn säilytysjärjestelmän kautta. Ja kuten me tiedämme, jos meillä on erityyppistä tietoa, tulisi sitten maakohtaisesta raportoinnista tai muulta kautta, jos tarvittavaa tietoa ei löydä, kuten usein käy, kun kansalliset järjestelmät ovat erilaisia, niin ei se sijoittajia auta. Tämä ehkä saattaa vaikuttaa pikkuasialta, mutta tämä on kuitenkin olennainen asia koko tämän avoimuusperiaatteen kannalta parannetaan sijoittajien mahdollisuutta saada tietoa, ei ainoastaan teoreettisesti, vaan aivan käytännössä. Ja tämä saavutetaan keskitetyllä säilytysjärjestelmällä. Sitten se, että tämä neljännes vuosikatsausten esittämisvaatimus poistetaan – Tämä aiheuttaisi liiallista taakkaa PK-yrityksille ja kuten komissiokin sanoi, niin tässä saadaan aikaan jopa 60 000 euron säästöjä per PK-yritys, jos tämä neljännessä vuosikatsausten esittämisvaatimus poistetaan. Ja toisaalta sitten tämä tietenkin kannustaa hieman pitkä aikaisempaan toimintaan, koska yritykset eivät sitten ainoastaan neljännesvuosittain tarkastele toimintansa, vaan tarkastelevat sitä pidemmällä aikavälillä vuodesta toiseen. Tämä on ainakin yksi askel markkinoiden vakauttamisen suuntaan. Sitten kun markkinat kehittyvät, niin no tämänhetkisen direktiivin ongelmana on ollut se, että tietyt rahoitusinstrumentit on jätetty ulkopuolelle sellaiset välineet, joita, joilla voidaan saada taloudellista vaikutusvaltaa pörssiyhtiöyrityksissä ilman, että hankkii osatuksia. Ja esimerkki tässä on käteisellä hoidetut johdannaiset ja se, että ei ole pakko ilmoittaa omistusosuuksista. Komissio ehdottaa, että tätä laajennettaisiin ja että että silloin, jos omistusosuuksilla on taloudellista vaikutusta, niin silloin niistä tulisi ilmoittaa. Eli tässä tätä sovellusalaa laajennetaan ja tämä minun mielestäni on oikein hyvä sitten pieni, mutta tärkeä askel. Olen ehdottanut muutoksia komission ehdotukseen määritelmiin liittyen, jotta ne olisivat paremmin linjassa niiden määritelmien kautta, joita käytetään MIFIRin yhteydessä. Eräs asia, jonka jätin vielä avoimeksi ja josta täytyy keskustella, liittyy siihen, että rikkomuksista, seuraamuksista, niiden käytäntöä täytyisi hieman yhtenäistää, jotta ne olisivat linjassa markkinoiden väärinkäyttödirektiivin kanssa. Eli se voidaan hoitaa tarkistusten kautta. Sitten already, and this is the, uh... tästä keskusteltiin jo aikaisemmin. Tämä on tekninen ja hyvin poliittinen kysymys tämä maakohtainen raportointi. Kuten tiedätte, yrityksiltä ei tällä hetkellä vaadita sitä, että ne eh, raportoisivat maakohtaisesti. On kyse laittomista rahavirroista, joista herra Klintz jo puhui, mutta tähän liittyy muitakin asioita. Esimerkiksi toiminnan siirtämiseen liittyviä kysymyksiä. No tietenkin eh, joskus se tapahtuu ihan hyvästäkin syystä, mutta joskus sitä väärinkäytetään. Sitten on muitakin korruptoituneita käytänteitä ja aika paljon eh, hämärää, joka sitten asettaa yritykset eh, epätasavertaiseen asemaan ne yritykset, jotka toimivat vain EU-markkinoilla ja sitten toisaalta on ne yritykset, jotka käyttävät hyväkseen porsaanreikiä olemassa olevissa järjestelmissä muualla. Varmaankin suurin asia liittyy kaivannaisteollisuuteen ja metsäteollisuuteen. Se, mitä komissio on ehdottanut, on hyvä, mutta on tärkeää, kuten Klins jo mainitsi, on hyvin tärkeää, että muistamme sen, että tämä ei ole aino, nämä eivät ole ainoita sektoreita, joilla ongelmia on, vaan ongelmia on kautta linjan. Kuten hänkin, niin minäkin ehdottaisin, että laajentaisimme sovellusalaa kaikkiin pörssi- ja pörssien ulkopuolisiin yrityksiin, koska muutoin – No tietenkin olisi hyvin epäreilua, että pörssiyhtiöt verrattuna äh, niihin yrityksiin, jotka eivät ole pörssiyhtiöitä, esimerkiksi Bosch ja Siemens. Äh, eli jättäisimme tällaisen porsaan reijän lainsäädäntöön. Ja silloin olisi odotettavissa, että yritykset tulevaisuudessa käyttäisivät tätä hyväkseen. Eräs asia, josta Klintz ja minä vielä keskustelemme ja haemme myöskin äh, tästä ammattilaisilta äh, apua liittyy rajat ylittävään kynnykseen. Minä olen taipuvainen ajattelemaan siihen suuntaan, että kynnysten tulisi olla alhaisempia ja hieman epäröiden suhtaudun siihen, että ehdotettua kynnysarvoa korotettaisiin. Ja syy tähän on se, että tytäryhtiöt ja muut kiertomekanismit, niitä voidaan käyttää tässäkin, jos kynnys asetetaan liian korkealle ja silloin jälleen kerran luodaan eh, epätasa-arvoiset kilpailuolosuhteet. Jos me tarkastelemme metsäteollisuutta, yritykset tänä päivänä vuokraavat alueita tai tekevät pienhankintoja alueiden suhteen. Ja jos me sitten käyttäisimme korkeampia kynnyksiä, niin silloin suuri osa metsäsektorista jäisi ulkopuolelle. Eli todellakin toivon, että tästä voisimme keskustella kaikki yhdessä rakentavalla tavalla tulevaisuudessa. No siinä tärkeimmät kohdat. Olen jättänyt pois viittaukset eri käytänne sääntöihin, mitä tulee raportointivelvollisuuksiin, jotta nämä olisivat selkeämpiä ja helpompia yleisesti soveltaa eri so- sektoreilla. Ehdotuksessa puhutaan sovellusalan laajentamista, eli ei voida viitata ainoastaan kaivannaisteollisuuden avoimuusehdotukseen, vaikkakin sisältö olisi täysin linjassa tämän kanssa. Very good. Um, Erittäin hyvä. Minulla on tässä kaksi luettelua. Yksi liittyy tähän äh, tilinpäätösmietintöön ja toinen tähän toiseen. Ensin käyn läpi tämän ensimmäisen listan, sitten toisen ja sitten avaan keskustelun ensin Gay Mitchell, joka liittyy tähän ensimmäiseen kysymykseen. I... Kiitos puheenjohtaja. Pahoit pahoittelen, minun pitää olla toisessa kokouksessa kello 11 puheenjohtajana, joten täytyy sanoa vain, että pidän hyvänä näitä kommentteja, joita mietinnön esittelijät sanoivat, ovat kertoneet ja olen samaa mieltä Klimsin kanssa siitä, että tarvitaan yksinkertaistamista mahdollisuuksien puitteissa. Olen hyvä, että komissio ehdottaa sitä, että vähennetään byrokratiaa ja toivottavasti he pystyvät tutkimaan esittelijöiden kommentteja ja katsoa, kuinka tässä voidaan edetä. Olen myös samaa mieltä komission kanssa siitä, että ei oteta tällaisia kansainvälisiä raportointistandardeita PK-yrityksillä, koska PK-yritykset menettävät jo miljoonia euroja byrokratian vuoksi. Ja kun ajatellaan sitä, se, sitä roolia, mikä PK-yrityksillä on, niin mielestäni on tärkeää, että me tuemme niitä. PK-yrityksillä ei ole roolia tai tehtävää avoimuuden puitteissa ja kaivannaisteollisuudessa ja halusin puhua tästä hieman lisää. Mitä sitten tulee tähän uuteen maakohtaisen raportointivaatimuksen suurelle yritykselle? Yleisesti tuen sitä, mitä Klin sanoi näistä ei pörssiyrityksistä, mutta 500 miljoonia miljardia ja se liikevaihtona on erittäin suuri määrä. Minun mielestäni tätä pitäisi pohtia uudelleen. Ja se, mitä haluaisin sanoa tästä itse koordinaattorina, olen sitä mieltä, että on selvä, että meidän pitää olla epäileväisiä, kun ajatellaan tällaista laajaa mittaista korruptiota kehittyneessä maailmassa, jossa kaivannaisteollisuus toimii, mutta on myös muita alueita maailmassa, jossa tätä tapahtuu ja jos täällä tänään joku tekee muistinpaloja, niin täytyy sanoa, että olen vaikuttunut näistä kommenteista, jotka liittyvät kaivannaisteollisuuteen ja siihen, että on vaikeaa tehdä hankeperusteisia raportteja. Minun tilinpitäjäni sanoi minulle, että hän ei tiennyt, mitä hankkeessa tapahtui. Ja antaisi potjun Tämä on hölynpölyä. Minä tu- tuen sosiaalista markkinajärjestelmää, mutta kun ajatellaan tätä direktiiviä, tilinpäätösdirektiiviä tai muita ehdotuksia, niin teollisuuden alalla hyvin pitkälti ei ole ymmärretty viestiä. Eettisen, eettinen käyttäytyminen on tärkeää, niiden pitää ottaa ottaa vastuu tässä asiassa. Minä haluan siis sellaisen tilanteen, jossa teollisuuden alalla voidaan tehdä paljon rahaa, koska sitten voidaan myöskin tarjota hyviä julkisia palveluita ja maksaa veroja. Mutta en ole valmis kuitenkaan hyväksymään sitä, että ei huomata sitä, kuinka toimitaan, kuinka esimerkiksi rikkaat käyttävät hyödykseen tätä tilannetta. Meidän pitää tehdä paljon työtä tällä alalla ja pitää ottaa todella vakavasti tämä asia, joten me tarvitsemme avoimempaa ja vakavampaa keskustelua, eettisempää keskustelua tällä alalla. Ja tämä ei ole kysy, kyse oikeasta tai vasemmasta puolesta, vaan todella pitää tällä teollisuuden alalla ottaa tämä asia vakavasti ja avoimemmasti. Ja rahaa voidaan tehdä paljon, mutta se pitää tehdä, sitä pitää ansaita rehellisesti ja pitää noudattaa sääntöjä. Tämän tilanteen todellakin pitää muuttua ja tähän pitää puuttua. Yleisesti tässä kaikki, koska minun todella pitää olla toisessa kokouksessa. Pahoillani, että joudun lähtemään näin nopeasti, mutta toivon, että me pääsemme sopimuksen tässä asiassa. En halua mitenkään vaikeuttaa sellaisten teollisuudenalojen toimintaa, jotka voivat luoda työpaikkoja ja auttaa taloutta, mutta meidän pitäisi päästä tässä sopivaan käytännönläheiseen lainsäädäntöön, joka voi auttaa sitä, että tuetaan eettisempää toimintaa. Kiitos. Very, very much. Suurkiitokset. Udo Bulman seuraavaksi. Ja, Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää molempia esittelijöitä, mutta myös kollega Mitchellia, joka juuri korosti sitä, miten tämä aihe todella ansaitsee hyvin vakavan käsittelyn eikä tässä ole kyse mitenkään pienistä lausunnoista tai pienistä merkityksettömistä mietinnöistä. Päinvastoin. Jo kolmen vuoden ajan olemme aivan oikein korostaneet korrektien, korrektien valtion tilinpäätösten merkitystä. Ja se on aivan oikein, koska kansainväliset markkinat ja ylipäätään Eh, niiden merkitys myös Euroopan taloudelle on ymmärretty. Me ymmärsimme sen huomattavasti aiemmin kuin monet muut. Mutta se, miten toimimme yritysten tietojen suhteen, on hyvin toisenlaista. Kuitenkin tiedämme, että numerot voivat valehdella ja voi antaa vääriä tietoja tuonnista ja viennistä ja näin voi tehdä päätöksiä paitsi mm, todella taloudellisista kysymyksistä, jopa ihan elämästä ja kuolemasta. Nämä ovat erittäin tärkeitä aiheita ja siksi emme saa päästä asioita nyt venymään yhtään pidempään. Tuemme Klintsiä. Hänen ehdotustaan myös rouva Pietikäinen korosti sitä, että kun pyritään PK-yritysten byrokratiaa purkamaan, niin ollaan oikealla tiellä. Ja me olemme ihan samaa mieltä tästä. Täällä on ollut ylisääntelyä tässä järjestelmässämme ja se on johtanut kilpailun vääristymiseen eri aloilla ja PK-yritykset ovat näin ehkä pysyneet pieninä ja keskisuurina, eivätkä ole päässeet laajentumaan näiden puutteellisten sääntöjenkään vuoksi. Kuitenkin meidän täytyy koko ajan tietää, mitä eri valtioiden välisessä kaupassa on käynnissä. Ja toteaisin myös hiukan nyt liittyen siihen, mitä komissio on ehdottanut, niin minun mielestäni tämä maakohtainen raportointi todella on avainroolissa, että saadaanko tällaiset reilummat hinnat. Ja me SD-ryhmässä tulemme todella tukemaan tätä ja katsomaan hyvin tarkasti, että eikö sovellusalaa voitaisi laajentaa ehdotuksen ulkopuolellekin se, mitä komissio on yhtäältä ehdottanut ja esittelijä toisaalta. Ja mitä tulee näihin kynnysarvoihin, olen Kei Mitchellin kanssa aivan samaa mieltä siitä, että kun maakohtaisen raportoinnin kynnysarvot ovat aika korkealla, niin sieltä kyllä varmaan pääsee pääsee porsaan reikistä yhtä sun toista läpi, mikä ei saisi läpi päästä. Joten varmaan saadaan hyvä lopputulos aikaan kuitenkin. Kiitos. Um, from the Greens wants... Kuka vihreistä haluaa puhua ensin? Kamfan. Oui, merci. Moi, je vais, je vais... Kiitos. Keskittyn puheenvuorossani maakohtaiseen raportointiin, koska tämä on aihe, joka meitä kiinnostaa kahdesta eri kulmasta, jotka on jo mainittu – Ensinnäkin kehitysmaakulma, joka tässä jo otettiin esille. No, kaikilla ovat nämä numerotiedot mielessä, mutta mitä tulee kehitysmaiden kohdalla verojen menetyksiin sen takia, että avoimuudesta on puutetta, niin kyse on kymmenenkertaisesta summasta, jos sitä verrataan siihen kehitysapuun, jota me lähetämme näihin maihin. Eli kun puhutaan kehitysavun kasvattamisesta, niin me puhumme kymmenen kertaa vähäpätöisemmästä asiasta kuin siitä, mistä tänään puhutaan. Toisin sanoen siitä, että saataisiin avoimuus voimaan, jotta uskomaton veronkierto saadaan loppumaan kehitysmaiden ja eurooppalaisten monikansallisten yritysten välillä. Varmaankin olemme kaikki samaa mieltä siitä, että tämän tulisi olla prioriteetti. Toiseksi nämä verokysymykset meidän kannaltamme rikkaissa eurooppalaisissa maissa. Hyvin usein lehdistöstä lukee esimerkkejä monikansallisista eurooppalaisista yrityksistä, jotka eivät maksa yhtään veroa voitoista huolimatta sen takia, että on olemassa jonkinlainen musta laatikko eikä tiedä, miten näitä optimisointijärjestelmiä käytetään laillisesti tai laittomasti hyväksi. Ranskassa meillä esimerkiksi on tilintarkastustuomioistuimelta, eli Ranskan kakkaraatissa, eli pörssissä listatut yritykset, siellä nämä irot yritykset maksavat paljon vähemmän veroja samaan aikaan, kuin pk-yritykset maksavat 25 prosenttia veroja. Eli täytyisi saada hieman enemmän tietoa suuryritysten veronkierrosta. Tämä on todellakin hyvin tervetullut komission aloite ja se otettiin myöskin hyvin vastaan Yhdysvalloissa. Me tuemme sitä, että sovellusala direktiivissä laajennetaan. No, tässä on puhuttu sektoreista, Tietenkin kyseeseen tulevat metsäteollisuus ja kaivannasteollisuus, mutta tämä kyllä sope, äh, koskee muitakin sektoreita, esimerkiksi äh, satamien hallintakysymys Afrikassa. Eli en oikeastaan ymmärrä, miksi meidän tulisi avoimuus rajoittaa vain äh, kahteen sektoriin. Lisäksi me tuemme sitä, että olisi kriteerejä, joilla todellista avoimuutta saataisiin aikaiseksi. Eli jos otan tässä Wolf Klintzin tarkistukset esimerkiksi käsittelyyn, niin sieltä löytyy tarkistus 23, joka on hyvä, mutta en näe siinä veroulottuvuutta. Eli eh, Wolfin tarkistuksessa puhutaan tuloksesta ennen verotusta. Ja jos me yhdistämme nämä kaksi kriteeriä, eli komission alkuperäinen teksti ja Wolfin teksti, niin silloin me saisimme aikaan jotain sellaista, joka mahdollistaisi todellisen avoimuuden. Ja olen samaa mieltä niiden kanssa, jotka sanoivat, että tämä kustannuskysymys, se ei kyllä pidä kutiansa, koska yrityksillä nämä tiedot ovat kyllä käytössään. Nimenomaan tällä, tämän tiedon perusteellahan he suunnittelevat tätä veronkiertoa. Eli se, että nämä tiedot julkistettaisiin, niin siitä syntyy hyvin vähän kustannuksia. No tietenkin voidaan keskustella siitä, tuleeko kaikki julkistaa, onko tiettyjä tietoja, jotka annetaan vain verohallintojen käyttöön, jotta vältyttäisiin kilpailun vääristymältä eurooppalaisten yritysten välillä. Tästä voin keskustella, mutta minun mielestäni tiedot täytyy lähettää joko julkiseen tietoon tai sitten verohallintoon, jotta avoimuus taataan. Ja sitten vielä viimeinen asia liittyen kriteereihin ja kokoon. Monet tästä jo puhuivat. En oikeastaan näe mitään syytä, miksi kynnystä, pk-yritysten määritelmäkynnystä tulisi muuttaa. Tästä on päästy yhteisymmärrykseen kolmella kriteerillä. Minun mielestäni tästä kynnyksestä voidaan pitää kiinni. Ja sitten ihan viimeinen asia Wolf Klintzin tarkistuksista. Tarkistus 23 jälleen kerran tässä asetetaan ehtoja, jotta ilmoituksesta tulisi pakollinen kohdat A ja B. Minun mielestäni, jos me haluamme, että tätä tekstiä sovelletaan, jos me haluamme riitojen ratkaisu, jos me haluamme välttyä siltä, että säädöksiä väärinkäytetään, ja jos me haluamme välttyä oikeudenkäynneiltä, niin meidän ei tulisi asettaa tällaisia ehtoja, koska aina näitä voidaan kiertää voidaan perustaa tytäryhtiö tai ei, voidaan luoda jonkinlainen juridinen erilaisen statuksen omaava yksikkö. Eli minun mielestäni tämän täytyisi olla mahdollisimman transvertaalinen, koska muuten avoimuustavoitetta ei tulla saavuttamaan. Muilta osin tuen kyllä näitä tehtyjä ehdotuksia ja tuen niitä kommentteja, joita esimerkiksi Sirpa on tehnyt neljännesvuosittaisesta raportointipakosta. Kiitos. Next on the list is... Uh, Seuraavaksi Epping. Uh, thank you, Mr. President. Kiitos puheenjohtaja. Nämä kaksi tämänhetkistä tilinpäätösdirektiiviä, toinen joka liittyy vuositilinpäätökseen ja toinen joka liittyy konsolidoituun tilinpäätökseen. Niitä on muutettu ja niihin on tehty lisäyksiä. Ja tässä on nyt sellainen ikään kuin voileipä, joka on niin korkea kerrosleipä, että sitä ei enää pysty haukkaamaan. Ja tässä on todella hyvin paljon hallinnollista taakkaa yrityksille, erityisesti pk-yrityksille, ja tätä varten kyllä tarvitaan yksinkertaistamista. Siksi minä tuen tätä ehdotusta tilinpäätösdirektiiveihin liittyen. Komission ehdotus on mielestäni hyvä, koska se todella selkeyttää ja avaa tätä tilannetta avoimemmaksi muun muassa kaivannaisteollisuuden suhteen. Nyt tässä muutama huomio Klintsin lähestymistapaan. Olen esittelijän kanssa yhtä mieltä siitä, että... For... Sorry, I just always have to slow down. Herra Epping, teidän täytyy puhua hieman hitaammin. I agree. Jaa, täytyy lukea hieman hitaammin. Euroopan unionilla tarvitaan yhtenäinen pelikenttä PK-yrityksille, erityisesti mitä tulee niiden äh, tilinpäätöksiin. Herra Klinz on nähnyt mahdollisuuksia mennä pidemmällekin kuin komissio tämän byrokratian purkamisessa. Ei se yllätä, koska herra Klinz on tällainen äh, hyvin äh, on hyvin tunnettu ja vakiintunut nimi tällä sektorilla. Ja todella hallinnollista taakkaa halutaan vähentää. Ja jos sallitte puheenjohtaja, niin ehkäpä myös muutama sana liittyen näihin hallituksille maksettaviin maksuihin. Se on erittäin arkaluontoinen aihe ja Euroopan unionin täytyy tietenkin tukea sitä, että sen kaivannaisteollisuudessa ja hakkuu teollisuudessa toimivat yritykset toimivat puhtaasti Eh, ja kun ajatellaan vaikkapa sellaisia kaivosyhtiöitä, jotka toimivat eh, vain tai on rekisteröity vain Kiinassa, niin niiden ei täytyisi mitään tällaista lainsäädäntöä kunnioittaa. Ja on olemassa kyllä riski, että nämä yritykset siirtyisivät maihin, jotka ovat vähemmän avoimia. Minä olen aina ollut hyvin skeptinen sellaisen lainsäädännön suhteen, jota kansalaisjärjestöt kovasti ajavat. Ja nyt eh, jos korruption torjunta on tavoitteena, niin tuleeko tämä lainsäädäntöehdotus siihen johtamaan, koska kyllähän edelleen voi toimia likaisella tavalla. Ja kun ajatellaan yhtä Brasilian suurimmista maanomistajista, niin Angolan presidentti sattuu olemaan yksi suurin maanomistaja. Ja Angolahan on öljynviejä maa ajatellaan sitä vaikka Total öljyyhtiötä, niin jotkut ihmiset ehkä käyttävät Totalin maksamia rahoja väärin jotkut hallituksen korkeilla, korkeassa asemassa olevat henkilöt, mutta emmehän me tätä tiedä. Eli kyllä tässä myös on hyvin tärkeää toimia niin, että päästään oikeaan tavoitteeseen, siis oikeasti tämän korruption, hallituskorruption torjumiseen. Ja aina hyvät toivomuksemme ja pyrkimyksemme eivät johda toivottuun tulokseen ja siksi minä puheenjohtaja ehdottaisin, että esittelijä katsoisi huolellisesti nyt tämän ehdotuksen tavoitteen suhdetta lainsäädäntövälineeseen, jota on ehdotettu. Ja että tässä ehkä vielä tarvittaisiin hienosääntöä, koska lain laatu, korkea laatuhan takaa sen, että tämä laki pääsee todella siihen lopputulokseen, mihin moraalisesti on myös toivottavaa. Portas. Kiitos. Sitten viimeisenä Miguel Portas. No here. No here. Okay, in that case I will... Hän ei ole paikalla, eli sitten ryhdyn käymään läpi tätä toista listaa. Minä olen ensimmäinen nimilistalla, sen jälkeen Haaklund, Kanfaa ja niin edelleen. No Sven voi sitten, no. Läpinäkymättömyys, korruptoituneet, äh, käytänteet, siirtohinnat, ne ovat väärin, ne ovat jo määritelmältään vääriä, mutta ne myös vääristävät markkinoita, kuten on sanottu, kilpailukykyiset yritykset, niillä ei ole tasaverainen pelikenttä silloin, kun yritykset turvautuvat tällaisiin käytäntöihin, jotka tietyissä maissa tai kolmansien maiden maissa ovat sallittuja. Eli olen iloinen tästä maakohtaisesta raportoinnista. Vaikkakin tämä ongelma on endeminen tietyillä sektoreilla, eh, jotka liittyvät kolmansien maiden luonnonvaroihin, niin meidän tulisi pyrkiä eh, sääntelyn katvealueiden hyväksi käyttöä ottamalla kaikki teollisuuden alat mukaan, oli kysymys kaivannaisteollisuudesta tai ei, pörssiyhtiöistä tai ei. Myönnän kuitenkin, että kaivannaisteollisuus on erityisasemassa. Se on historiallisesti ollut poliittisen myllerryksen keskiössä, aivan erityisesti vähemmän kehittyneissä maissa. Ja jos otetaan huomioon se, että kaivannaisteollisuuden avoimuusdirektiivien olemassa tämä eit direktiivi jossa aivan erityisesti puututaan luonnonvaroihin, jotka hyödyttävät yhteiskuntia. Minun mielestäni meidän täytyy tunnustaa se, että niillä on erityisasema. Sitä ei tulisi vetää näiden muiden sektorien ja muiden yritysten tasolle yritysten tulisi julkistaa se, minkä he maksavat, ja hallitusten tulisi julkistaa se, mitä maksuja he saa, ne saavat. Ja lopuksi olen saanut muistion piispalta. Hän oli asioista hyvin tietoinen. Hän on Tansaniasta kotoisin ja hän tunnustaa, että korruptio tällä osa-alueella maksaa Äh, Afrikalle ainakin 150 miljardia dollaria. Eli todellakin olen iloinen näistä kahdesta, äh, kahdesta äh, mietinnöstä, jotka nostavat kauppasuhteissamme eettisiä standardeja. Is... Seuraavaksi Karl Haglund. Hän ei ole paikalla. Not, not here. Kale valitettavasti päässyt paikalle, mutta on pyytänyt minua puhumaan puolestaan. Hän on itse asiassa kirjallisesti toimittanut puheenvuoronsa, joten luen tästä nyt, mitä paperilla on. Ensinnäkin hän tukee sitä, että avoimuusvaatimusten harmonisointia lisätään ja erityisesti PK-yritysten hallinnollista taakkaa pyritään keventämään. Hän viittaa tässä myös pitää todella ehdotusta hyvin tervetulleena. Hän tukee myös äh, ehdotusta soveltamisajan laajentamisesta äh, erilaisiin rahoitusinstrumentteihin. Äh, Hän lisää tässä myös tai nostaa varoittavan sormen, mitä tulee sanktioihin. Hän periaatteessa kannattaa ehdottaa sanktioiden harmonisointia, mutta on hiukan epäröivä näiden sanktioiden todella korkean tason suhteen, kun ne kohdistuvat oikeushenkilöihin. Ja tässä ehkä tarvittaisiin vielä lisää pelivaraa kansallisella tasolla niin, että nämä sanktiot olisivat suhteellisia eri jäsenvaltioiden rangaistustason. Ja mehän tiedämme, että tasot vaihtelevat, mitä tulee rikosoikeudellisiin, sanktioihin. Niiden tasot vaihtelevat ja täydellinen harmonisointi on varmaan hyvin hankalaa saavuttaa. Lopuksi Karl viittaa maakohtaiseen raportointiin. Periaatteessa ollaan kyllä yhtä mieltä tämän maakohtaisen raportoinnin tarpeesta – mutta mitä tulee muotoseikkoihin, niin tässä ehkä on vielä katsottava tilannetta. Hän pitää korruption torjunta äärimmäisen tärkeänä, mutta katsoo, että keskustelua määrittelyistä ja kynnyksistä, joihin tässä jo viitattiinkin, tulee vielä käydä ja myös sitä, että mitkä maksut on raportoitava ja minne. Ja sitten tietenkin se, että toiminta mahdollisuuksien on oltava kaikille samat. Tässä periaatteessa se, mitä Karl sanoo, hän myös viittaa vielä tähän ää, eh, i Eitiin, eli kaivannaisteollisuuden avoimuusaloitteeseen. Ja on hyvin tärkeää, että Euroopan, aloitte- Euroopan unionin tämän aloitteen eh, ottanut käyttöön. Greens. Sven Kiikul sitten vihreiden nimissä. Kollegen, kollegen, ich wollte... Parhaat kollegat, halusin vielä esittää joitain huomioita liittyen tähän tilinpäätösdirektiiviin. Liittyen siihen, mitä Pascal Confin jo tuossa totesi, niin direktiiviehdotus sisältää parannuksia, joita pidämme tervetulleena. Myös tietyt elementit, jotka ainakin joissain jäsenvaltioissa voisivat kuitenkin aiheuttaa aika kyseenalaisia sivuvaikutuksia PK-yrityksiin. Ja voisin ehkä näitä tässä nyt kuvailla. Artiklassa 6 on niin, siis artikla 6 tällaisenaan avaa jäsenvaltioille mahdo- valinnan mahdollisuuden arvioida tilannetta uudelleen. Ja tämä avaus eh, sille, että eh, IFRS-standardi, kansainvälinen tilipäätösstandardi, voitaisiin jälleen ottaa käyttöön, on mielestämme ongelmallinen, koska se ei sovellu PK-yrityksiin ja siksi mitään uudelleenarviota ei tästä IFRSstä todellakaan tarvitse tehdä mielestämme. Ja sitten äh, haluttaisiin ehdottomasti EU-tason äh, vertailukelpoisuutta vuositilin päätöksille – Tämä olisi tärkeää ja tähän, lisäs, lis, tähän tulee lisäksi vielä se, että ainahan aikeet eivät toteudu esimerkiksi eri kauppojen suhteen, mutta tähän liittyy se, että eri asiantuntijat voivat tehdä erilaisia loppupäätelmiä ja meidän mielestämme tätä, tähän liittyvä artikla tulisi poistaa tekstistä ja jos se ei ole mahdollista, ainakin tulisi huolehtia siitä, että tämä uudelleenarviointiartikla avaama mahdollisuus voidaan estää. Sitten erilaiset yritysmallit, jotka ähm, jotka ovat mahdollisia, niin tässähän artiklassa kuusi äh, on aika suuria riskejä vinkkejä myös sen suhteen, että voittoja ja tappioita käsitellään eri tavoin. Ja siksi PK-yritysten osalta mielestämme artikla 6 tulisi poistaa. Sitten vielä artikla 42, sen alakohdassa 2 otetaan esiin mahdollisuus siirtää kolme alaa delegoidun säädöksen kautta määrättömäksi ajaksi komission toimivaltaan. Ja me olemme sitä mieltä, että tämä jätetään liian avoimeksi. Mielestämme tämä tulisi joko poistaa tai sitä rajoittaa. Ja erityisesti Wolf, sinun kanssasi haluaisimme käydä keskustelua siitä, miten näitä artikloja voitaisiin muuttaa niin, että eh, ne eivät käänny PK-yrityksiä vastaan ja toivomme, että avoimella korvalla meitä tässä asiassa voit kuunnella. Kiitos. Sayed Kamal, no. Sayed Kamal. Thank you very much. Kiitos. Pidän hyvänä, aivan kuten monet muutkin, tätä komission aloitetta, jolla pyritään parantamaan avoimuusdirektiiviä. Oli aikakin, että pitäisi antaa tietoa esimerkiksi arvopapereista ja asioista, jotka vaikuttavat markkinoihin. Ehkä me joskus unohdamme muut elementit tässä avoimuusdirektiivissä ja olen tyytyväinen siihen, että kun on puhuttu näistä huomattavista omistusosuuksista ilmoittamisesta ja myöskin rahoitusväline on tärkeä, nämä asiat, mitä esittelijä otti esille, ja olen samaa mieltä myöskin näistä käteisvaroina maksettavista johdannaisista esittelijän kanssa. Tämä on hyvin tervetullut muutos. Ja kun tätä yritettiin jäsenvaltiossa 2009 muistaakseni, niin tässä ää, teollisuuden ala ei ollut ehkä valmis ja tämä on erittäin haastavaa meille kaikille. Meidän pitää katsoa, miten tämä etenee. Olen tyytyväinen siitä, että komissio on myöskin poistanut nämä vaatimukset neljännesvuosikatsauksista. Jotkut maat olivat huolissaan tästä, koska he ajattelivat, että tämä ei tee PK-yrityksille hyvää, kun poistetaan nämä vaatimukset, mutta itse asiassa se ei estä niitä toimimasta näin, ja jotkut tietopalvelut voivat todella myöskin raportoida useammin, mutta myöskin on hyvä, että poistetaan tämä vaatimus, jos ei ole tarvetta raportoida useammin. Sitten seuraamuksista Toivottavasti voimme hyväksyä, että kansalliset viranomaiset voivat mennä pidemmälle silloin, kun tarvitaan, ja siksi en puolla tätä enimmäisyhtenäistämistä. Minulla on joitakin huolia myöskin siitä, että äänestysoikeuksia rajoitetaan ja toivottavasti tätä voidaan tarkastella tapauskohtaisesti sen mukaan, että automaattisesti poistetaan äänestysoikeudet. Jos on hyvä tutkia, että mikä ongelma on ja miksi ei ole raportoitu ajoissa. Sitten viimeiseksi tämä maakohtainen raportointi kaivannaisalalla. Haluaisin, että pohtisimme sitä, että kuinka tämä laajennetaan muihin aloihin. En ole sitä vastaan tämä voidaan, tästä voidaan päättää poliittisesti, tarvitaan paljon avoimuutta, mutta haluaisin, että tässä oltaisiin tasapaltoisia. Aivan kuten Klim sanoi, tämä saattaa lisätä byrokratiaa. Eh, haluaisin, että miten tämä, nähdä, miten tämä vaikuttaa ja toivottavasti tämä on, onko tämä yksinkertainen taakka kantaa vai onko tämä raskas taakka. Ehkä muutaman vuoden aikana tätä voidaan tutkia, jotta sitten pystymme toimimaan oikein. Eli tutkitaan näitä kaivannaisteollisuuksia ja katsotaan, kuinka tätä voidaan laajentaa sitten muille aloille ja mitä kustannuksia siitä syntyisi. Mutta haluaisin, että tätä kuitenkin eh, pohdittaisiin tämän tilinpäätösdirektiivin puitteissa. Haluaisin myös kiinnittää huomioon siihen asiaan, että on muutamia asioita ikään kuin suuremmassa kuvassa, jotka liittyvät näihin arviointeihin ja tämä ei estä sitä, että voisimme asettaa esimerkin, kun ajatellaan esimerkiksi kiinalaisia yrityksiä ja muita, ja ajatellaan näitä kilpailukysymyksiä, niin tässä on hinta maksettavana, jonka olemme valmis maksamaan. Ja joskus tämä päätös on tehtävä. Mutta muutama vuosi sitten, kun olin yliopistossa ja luennoin eh, liittyen eh, korruptioon ja siihen, että mitä on korruptio. Meidän pitää todella ymmärtää, mitä korruptio on. Minä puhuin maksuista ja käsimaksuista ja tällaisista ennakkomaksuista ja muuta Nigeriasta, Nigeriasta tai kutsutaan dashiksi, ja muutama opiskelija Afrikasta sanoi, että tämä on hyvin imperialistinen tapa tutkia tätä asiaa. Että tämä on tapa toimia minun maassa, niin mitä sitten teidän maassa, kun teillä on tällaista yritystoimintaa ja, äh, ja, ja niin edelleen. Eli meidän pitää tutkia, mikä on korruptiota kulttuurisessa kontekstissa. Meidän pitää tutkia, mikä on avoimuus, avoimuuskysymys esimerkiksi kaivannaisalalla, ry, vihreässä äh, ryhmässä. Tästä on keskusteltu ja minua, minulla on ehkä imperialistinen maailmankuva ja minulle on sanottu, että minun pitää lakata puhumasta kehitysmaista. He eivät, heitä ei kiinnostaneet nämä asiat, eli nämä ovat sellaisia asioita, jotka pitää ottaa huomioon. Eli olen sitä mieltä, että on hyvä, että vihreät ovat huolissaan tästä. Jos ajatellaan esimerkiksi näitä kypsymättömiä banaaneita, niin pitää pohtia tätä asiaa todellakin kaikista näkökulmista. I think, um... Next is who was on the list? There's nobody else on the list. Uh, Mrs. Sánchez Presedo. Sánchez Presedo. Muchas gracias. Ya ha habido Kiitos. intervenciones y... Täällä on jo kuultu koko joukko puheenvuoroja ja huomioita. Ihan lyhyesti, mitä tulee tähän aloitteeseen mielestäni, niin se menee aivan oikeaan suuntaan. PK-yritysten suhteen on varmasti helppo olla yhtä mieltä sen suhteen, että taakan täytyy olla suhteessa niiden kokoon ja näin ollen taakkaa täytyy keventää hallinnon suhteen. Mutta jotkut rajat tässä kuitenkin täytyy varmasti olla olemassa. Eihän... Mitä? Ranskan tulkkauksessa oli ongelmia. Bien, decía que... Niin Sanoin tuossa jo, että aion puhua ihan lyhyesti ja tämä aloite menee aivan oikeaan suuntaan. Ja mitä PK-yrityksiin tulee, olemme kaikki aivan varmasti yhtä mieltä siitä, että niiden takaa on kevennettävä. Tästä on helppo olla yhtä mieltä. Tämän lisäksi täytyy kuitenkin olla tietyt rajat niin, että muistamme makrotalouden ja tilastot niin, että voimme varmistaa sen, että sisämarkkinoilla vertailukelpoisuus säilyy ja että saamme uskollisen kuvan tilanteesta. Ja näin ollen meidän ei tulisi lähteä yleistämään liikaa koska tarvitsemme vertailukelpoisia tietoja. Tämä on äärimmäisen keskeistä sisämarkkinoille. Mitä tulee sitten maakohtaiseen raportointiin, joka on tavoite, johon olemme jo sitoutuneet, mm, valvontapaketissakin näin teimme, niin kaikki esittelijät olimme yhtä mieltä siitä, että Tavoitteen tulisi olla mm, tai vaatimusten täytyisi olla hyvin laajat ja meidän tulee päästä sellaiseen tilanteeseen, että ei synny sääntelyssä tällaista epäselvyyttä. Ja tämän lisäksi on vältettävä se, että puutumme jotenkin äh, kolmansien maiden äh, lainsäädäntöön. Meidän täytyy olla hyvin, hyvin tiukkoja. Ja uskon, että näin myös näitä päätöksiä me kunnioitetaan. Kiitos. Um, <clears throat> are there any other Haluaako joku muu vielä puheenvuoron? Jos ei, niin sitten komissio ilmeisesti on edustettuna ja haluaa puheenvuoron. Thank you, Chairman. Um, Kiitos puheenjohtaja Jürgen Hoyer. Edustan sisämarkkinapääosastoa. Haluaisin kiittää teitä mahdollisuudesta puhua ja haluaisin kiittää esittelyitä ja varjoesittelyitä heidän huomiosta ja vaikkakin tiedän, että kaikkia kiinnostavat maakohtainen raportointi, niin meidän ei tulisi unohtaa sitä, että edessämme oleva ehdotus yksinkertaistamisesta on todennäköisesti paljon tärkeämpi kuin tämä maakohtainen raportointiasia. Olen iloinen äh, tästä tuesta, jota olette osoittaneet, koska tässä on kysymys valtaisesta yksinkertaistamistoimesta joka tulee helpottamaan viiden miljoonan pk-yrityksen elämää Euroopassa. Ja meidän täytyy aivan erityisesti kriisin aikoina auttaa niitä. Eli vähemmän ilmoittautumis- ilmoitusvelvollisuutta, alhaisemmat kynnykset, kaikki nämä auttavat yrityksiä. Ja ehdotuksessa olemme yrittäneet löytää tasapainon olennaisen tiedon välillä, koska näidenkin yritysten täytyy olla avoimia ja ähm, tarjota tietoa esimerkiksi pankeille, mutta toisaalta taas sitten tänä päivänä on paljon turhiakin ilmoituksia. Yritykset itsekin kysyvät, että miksi meidän täytyy näitä tehdä. Eli haluaisin kiittää teitä näistä lausunnoista. Tässä on tehty teknisiä ehdotuksia. Pyydän kollegojani käymään ne läpi. Niitä ei tarvitse tässä nyt käsitellä, mutta tämä on ehdotuksen ydin ja olen iloinen, että tältä valiokunnalta se on saamassa tukea. Sitten sitten tämä asia. Jos minä olen tämä XBRL-asia, No, me elämme modernia aikoja. Kaikissa on kysymys tietoteknologiasta ja Windowsista. Miksi ei sitten kaikkia raportointia tehtäisi sähköisesti? No, meillä on edessämme direktiivi, jota tulisi soveltaa 27 jäsenvaltiossa ja täten meillä on 27 paikallista järjestelmää. Ja tästä syystä meillä täytyisi olla 27 tilinpitokieltä, jotka pystyvät keskustelemaan keskenään. Eli ymmärrätte nopeasti, kuinka monimutkaista tämä on ja kuinka suuria kustannuksia tästä syntyisi. Eli en vastusta tätä periaatetta mutta minun mielestäni tämä toteuttaminen olisi hyvin hankalaa ja monimutkaista. Eli ehkä meidän tulisi pyytää mielipidettä Esmalta myöskin, mutta toistaiseksi ihmiset ovat suhtautuneet aika varautuneesti ja teollisuus itse kertoo meille, että he eivät ole tästä kovin innostuneita. Sitten maakohtainen raportointi. Tämän komission ja komission jäseneni ehdotus, ja tehän tiedätte, että hän uskoo tähän hyvin vahvasti. Tarkoituksena on taistella korruptiota ja huonoa hallintoa vastaan kolmansissa maissa – niissä maissa, jotka tuottavat kaasua ja öljyä. Monet puhujat ovat sanoneet, että siellä on todellinen ongelma olemassa ja kyse on suurista summista. Meillä on erinomainen EITI-ehdotus ja nyt meidän tarkoituksenamme on ottaa tämä mukaan eurooppalaisen lainsäädäntöön ja tehdä sitä pakollinen. Eli taistellaan korruptiota vastaan kolmansissa maissa. Yhdysvaltojen Frank-ehdotus, se on hieman erilainen, mutta sen tarkoitusperä on aivan sama. Eli tässä voimme puhua kynnyksistä. No siinä vaiheessa me emme vielä ole, mutta tästä täytyy tehdä operationaalinen. Jotta siitä saadaan operationaalinen, niin sen täytyy olla eh, tehokas. Herra Klintsin lausunnosta löytyy toinenkin tavoite, joka ei ole komission ehdottama tavoite – tässä on kysymys siitä, että on yksi asia luoda avoimuutta kolmansissa maissa, mutta me haluamme saada aikaan myös läpinäkyvyyttä ja avoimuutta omissa teollisuuden haaroissamme, ei ainoastaan kaivannaisteollisuudessa, vaan kaikilla teollisuuden alueilla. Yksinkertaisesti tämä tarkoittaisi sitä, että BNP Paribasin täytyisi tuottaa yli 120 maaraporttia, Siemensin 100 maaraporttia. Tehdäkseen mitä? välttääkseen, taistellakseen veronkiertoa vastaan. No tietenkään kukaan ei voi argumentoida tätä vastaan ja komissio on tämän tavoitteen takana, mutta meidän täytyy kuitenkin esittää itsellemme kysymys ja tähän puututtiin jo vaikutusarvioinnissa. Onko tämä hyvä tapa puuttua tähän, koska me puhumme tässä finanssiraportoinnista, eli puututaanko tällä tehokkaalla tavalla veron välttämiseen ja veronkiertoon. On varmaan muitakin keinoja, jotka ovat paljon parempia ja paljon suorempia tämän saman asian hoitamisen, esimerkiksi parempi yhteistyö veroviranomaisten välillä, veroparatiisien vastainen taistelu, hallinnollisen kapasiteetin kasvattaminen kolmansissa maissa. Nämä ovat paljon suorempia keinoja Eli meidän täytyy olla rehellisiä ja meidän suhtautumisemme on varautunut tässä asiassa. Monet puhujat mainitsevat tämän ja itsekin olen tästä samaa mieltä. Komission tavoitteena oli tasavertaiset toimintamahdollisuudet. Yhdysvalloilla on kaivannasteollisuudelle ehdotus. EUlla on kaivannaisteollisuudelle ehdotus ja me haluamme laajentaa tätä koskemaan G20-maihin, mutta jos tätä Klintsin ehdotusta noudatetaan, niin meitä huolestuttaa kilpailukykykysymys, arkaluontoinen tieto ja tavallaan se, että me eristämme itsemme. Eli silloin me jäämme isojen talouksien taakse ja tämä meitä suoraan sanottuna kovasti huolestuttaa. Meidän mielestämme ensiaskeleena tulisi lähteä liikkeelle eh, kaivannaisteollisuudesta ja metsäteollisuudesta. Tämä on se, jossa eh, raha liikkuu monissa maissa 12-15 prosenttia BKTstä. Jos me laajennamme tämän koskemaan muitakin tuotteita, niin meidän täytyy tehdä arvioida, tehdä kustannushyötyanalyysi. Loppujen lopuksi tässä on myöskin kysymys suhteellisuudesta. Kiitos. Thank you very much. Um... Kiitos. Niin, ja nyt sitten annan tietenkin molemmille valmistelijoille mahdollisuuden vetää johtopäätöksiä. Kiitos puheenjohtaja. Niin, ensinnäkin haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä kommenteista ja puheenvuoroista. me olemme hyvin lähellä sitä, mitä me haluamme tavoitella tässä lausunnossa. Joitakin kysymyksiä pitää vielä selventää tietysti, mutta monet kysymykset, joita esitin, nämä raja-arvot, 500 miljoonaa ja niin edelleen, ja nämä liike nämä tulosraja-arvot äh, ja muut, niistä voidaan tietysti keskustella, mutta minä olin aktiivinen liike-elämässä ennen politiikkaa ja jokainen hanke ja niiden hallinta tietysti pitää sisällään kustannuksia ja tietysti tämä raportointi on aina tarpeellista, se on aina hyödyllistä, se on standardeja ja se pitää tehdä. Ilman, että syntyy mitään lisää taakkaa. Ja siksi minä en oikein ymmärrä tätä, koska mehän olemme kaikki hankkeet käyneet läpi ja joka ikisen luvun ihan sy- syvimpiin syövereihin asti ja hyvin, hyvin avoimesti toimittaneet kaikki numerot eteenpäin. Tämä on hyvin eettinen kysymys, niin kuin Gay Mitchell totesi tässä, ja siksi haluammekin, että tämä hanke saatetaan kunnolliseen päätökseen niin, että siitä voi tulla menestys. Emme me halua tehdä tässä mitään moraalista spagaattia, äh, niin kuin Epping tuossa aiemmin totesi, mutta emme myöskään voi todeta, että että jos tässä menee jotakin vinoon, niin se on vain ihan pikkujuttu. Ei, hyvin paljon rahaa on pelissä ja jos rahat menevät perille, niitä ei aina käytetä oikealla tavalla, mutta se on sitten tietenkin toinen juttu, mihin me emme tässä, yhteisössä, tässä yhteydessä voi mitenkään puuttua. Sitten nämä poikkeukset tai kansallisen valintamahdollisuuden poistaminen. Minä tunnen tämän ongelman, johon viitattiin se, että käytetäänkö IFRS kansainvälistä standardia vai kansallista standardia. Ja jos me tekisimme tähän muutoksia, niin sitten syntyisi ongelma. Siksi minä tuossa alussa totesinkin, että kansallisen valintamahdollisuuden, siihen tulisi tietenkin suhtautua myönteisesti, mutta se ei missään nimessä saa johtaa lisätaakkaan tai lisää kustannuksiin. PK-yrityksille ja siksi artikla 6 tai 7, mikä se nyt oli, ehkä voi hyvinkin vielä hieman muuttaa. Sitten komissio. Minä tiedän, että komissio suhtautuu maakohtaiseen raportointiin kriittisesti, erityisesti jos haluamme mennä kaivannaisteollisuuden ulkopuolelle. Itse viittasin tuossa aiemmin Boschin Siemensiin, tähän esimerkkiin. Minun on hyvin vaikeaa ymmärtää, miksi muut kansainväliset, kansainväliset toimivat yhtiöt e- eivät joutuisi alistumaan tähän samaan. Voi kuulkaa kyllä sitä korruptiota on muuallakin kuin kaivannaisteollisuudessa. Ja siksi minä olen, olen kyllä ehdottomasti sitä mieltä, että meidän tulisi mennä pidemmälle. Toki keskustelua aivan varmasti vielä kaivataan ja olen komission kanssa yhtä mieltä siitä, että tämä ei saa johtaa mitenkään Euroopan teollisuuden kilpailukyvyn heikkenemiseen. Mutta joskus täytyy ehkä olla ensimmäisenä ja tehdä asioita ennen kuin kukaan muu niitä tekee. Mitä tulee tähän sähköiseen raportointiin, ehdotin todella XPRL-muodon käyttöönottoa ja myös siirtymäkautta. Itse ehdotin kuutta vuotta, eli vuotta 2018. Mutta kun kyllähän nykymaailma on sellainen, että kaikki tapahtuu sähköisesti, niin kyllä mielestäni olisi aika fataalia, jos me tämän hankkeen hautaisimme vain siksi, että kun se on hiukan epämukava ja tuo vähän lisää työtä. Sitten niin, unohdin muuten vielä äsken sanoa maakohtaisesta raportoinnista, että kansainväliset yritykset, nekin, vaikka olisivat joint ventures-muotoisia yhteisyrityksiä tai e, jos niillä ei olisi omia yksiköitä toimipaikassa, niin onhan niillä ne numerot kuitenkin käytössään, kun jos konsernilla joka toimii vaikkapa sadassa maassa, niin ehkä sillä on 50 maassa oma yhtiö ja on myös ihan <laughs> virallinen vuosikertomus, joka toimitetaan. Eli ei tähän mitään lisätyötä liity maakohtaiseen raportointiin siis. Ja sitten ne eh, maat, joissa ne toimivat riippumattomien eh, yhteistyökumppanien kautta, niin kyllä kai niillä nyt näiltäkin tietoa on. Eli en minä oikein purematta niele tätä väitettä siitä, että kyse on lisätyöstä. Kyse on vain siitä, annetaanko nämä tiedot käyttöömme vai ei. Sehän se kriittinen juttu tässä on. Kiitos. Uh, yes, Sirpa. Sirpa. First of all, thank you uh, for everybody. Aivan ensimmäiseksi kaikille Kiitokset kommenteista ja ehdotuksista. Rajoitun kommenteissani vain maakohtaiseen raportoitiin, koska siitä kuulin hieman eriäviä mielipiteitä. Ensinnäkin, ja tämä löytyy tarkistuksista, on äärimmäisen tärkeää, että meillä on selvä määritelmä No tämä ei sisäisesti yrityksille aiheuta ongelmaa, koska he kyllä tie, heillä on sisäiset määritelmänsä projekteista. Eli tieto on jo selkeä, se on erillistä ja se yrityksillä on. Toinen liittyy tarkistukseen 2 tämä myöskin löytyy tarkistuksista. Tässä ei ole kysymys ainoastaan tuloksesta ennen veroa, vaan todellisista verotasoista. Eli siinä täytyy ottaa huomioon esimerkiksi työntekijöiden määrä ja akkreditoidut luettelot, kiinteät sijoitukset, jotka kasvattavat raportointikauden kustannuksia. Eli tässäkin Piru piilee yksityiskohdissa. Meillä täytyy olla selkeät säännöt siitä, miten raportointi on tehtävä. Ja siitä täytyy kertoa vuosikertomuksissa, jos me haluamme tästä jotakin hyötyä osakkeen omistajille. Onko tämä sitten tehokas väline ja tulisiko tähän suuntaan kulkea? No, minun ymmärtämykseni mukaan vuosittaisen raportoinnin ainoa tarkoitus on nimenomaan se, että se luo avoimuutta kaikille, siis viranomaisten eh, suuntaan, mutta myöskin sijoittajien suuntaan. Tässä on kysymys myöskin sijoittajien suojelusta. Tämä mahdollistaa sijoittajille eh, sen, että he saavat tietoa pitkäaikaisesta kestävyydestä yritysten kohdalla. Ja näyttäisi siltä, että tämä on täysin yleisesti hyväksytty periaate. Sitten komission kommentit muiden välineiden käyttämisestä. No, köyhät ovat aika huonoja kilpailemaan. Jos me asetamme taakan raportoinnista kehitysmaille, niin silloin on kannusteita siihen, että he eivät tee tätä koska samalla tavalla kuin jäsenvaltioissakin kunnat joskus käyttävät epäreiluja keinoja saadakseen parempia mm, olosuhteita yrityksille rahoituksen ja voimavarojen suhteen. Eli tässäkin tarvittaisiin hieman tasavertaisempia toimintamahdollisuuksia, eikä kehitysmaita tulisi asettaa tällaisen houkutuksen eteen. Kysymys, keskustelu niin minkälaisesta koosta tulisi puhua? Aiheuttaako tällainen määritelmä lisätaakkaa? Minulla on henkilökohtaisesti jonkin verran kokemusta tästä ja voin vakuuttaa teille, että yrityksillä tämä tieto on jo olemassa – tarvitaan tilinpäätöksen asiantuntijoita, jos halutaan esimerkiksi siirtohintojen käyttämisen ja verosuunnittelun suuntaan liikkua. Tämä on siis laitonta toimintaa. Eli tieto on jo olemassa mutta tässä vain pyydetään sitä, että se julkistettaisiin. Ei edes puhuta siitä, että siitä tehtäisiin laitonta, vaan puhutaan vain siitä, että tämä julkistettaisiin ja täten ö, sijoittajatkin voisivat tehdä oman arvionsa. Ja tästä syystä pidän tiukasti kiinni siitä, että nämä rajat ylittävät kynnykset, niitä ei tulisi asettaa liian korkealle. Ja sitten pari jotta tästä tulisi haastavampi pari poliittista kommenttia. Tuleeko tämä aiheuttamaan ongelmia eurooppalaisille yrityksille? No jos tätä tällä tavalla tarkastellaan, niin kyllä. Mutta sama pätee myös siihen, että me olemme allekirjoittaneet ilon sopimuksen pakkotyövoiman tai lapsityövoiman käytöstä. Eli jos me tarkastelemme vain tasavertaisia kilpailumahdollisuuksia ja sitä, että yritysten lähtökohtien tulisi olla sama, niin silloin meidän tulisi lähteä liikkeelle tästä. Eli puhuttaisiin siitä, että yritykset käyttävät tällaisiakin mekanismeja, jos me haluamme kilpailukyvystä puhua koska ongelma on paljon vakavampi kaivannaisteollisuudessa, niin ehkä meidän tulisi lähteä liikkeelle muista muilta teollisuuden saralta, koska silloin vaikutukset eurooppalaisten monikansallisten yritysten kilpailukykyyn olisi paljon pienempi. Eli lähdetään liikkeelle noista, noista takapihojen työpajoista ja jätetään sitten kaivannaisteollisuus syrjään. No henkilökohtaisesti en nyt ole kovinkaan vakuuttunut tällaisesta ajattelutavasta. Ja sitten markkinatalousperiaate. No kaunista siinä on se, että se on aina kannattavaa. Se aina hyödyttää jotakin, mutta kysymyksenä on se, ketä se hyödyttää ja minkälaiset juridiset puitteet me luomme, kenen me haluamme voittavan. Ja minä mieluummin haluaisin nähdä eettisten yritysten voittavan ja että tieto, hyvä laatu olisivat näitä syitä, joiden perusteella yritykset tahkovat paljon rahaa. Kiitos. Thank you very, thank you very much. Um... Kiitos. Sitten mitä päivämääriin tulee, niin määräaika tarkistukselle on 24. huhtikuuta, 30. toukokuuta niitä käsitellään ja sitten tästä äänestetään valiokunnassa 18.6. ja 10. syyskuuta sitten asiasta vastaavassa valiokunnassa ja täysistunut no, tämä menee syyskuussa. Kiitos. Seuraava kohta esityslistalla maantieteellisen toiminta-alueen laajentaminen eteläiselle ja itäiselle välimerelle EBRDssä esittelijänä on Slavi Binev. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat. Muutama sana tästä mietinnöstä. Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki perustettiin 90 vuonna sen jälkeen, kun kommunistivalta hajosi ja se auttoi maita kohti avointa markkinaperusteista taloutta. Ja nyt arabikevät ja EBRDn johto on huomannut sen, että pankkia pitäisi laajentaa maantieteellisesti. He haluavat pitää hankkeet olemassa olevilla alueilla käynnissä kansainvälinen yhteisö pitää sisällään jäsenvaltiota, komission ja muut EUn toimielimet, ja ne pyysivät, että EBRD ottaisi, muu, ottaisi huomioon tämän itäisen ja eteläisen välimeren alueen toiminnassa. Minun mielestäni e- EU pitäisi hyväksyä se, että EBR toimii tällä alueella. EBRn tavoite on se, että pankin pitäisi kehittää tai kehittyä muuttuvan ympäristön mukaisesti ja etelän ja itäinen välimeren alue osoittavat hyvin suurta halua demokratialle. Ihmiset taistelevat oikeuksiensa puolesta siellä ja he ovat hyvin motivoituneita kehittämään aluetta taloudellisesti. eurooppa antaa poliittista tukea näille yhteiskunnille osana demokratiaa poliittista toimintaa. Siksi minun mielestäni meidän ei pitäisi jättää huomioimatta tätä kehitystä ja meidän pitäisi antaa EBRD laajentua. 2011 parlamentti pyysi, että EBRD laajentuisi maantieteellisesti eteläiselle ja itäiselle välimerelle. Yksi aiheista, kun ajatellaan G20-kokousta, joka pidetään toukokuun puolivälissä tänä vuonna. Yksi aiheista on juurikin tämä maantieteellinen laajentaminen, toiminta-alueen laajentaminen. Ja katsotaan, että tämä laajentaminen on sellainen toimi, joka tukee sitoumuksia ja kehitystä arabikevääseen liittyen. Haluaisin painottaa, että ensimmäisessä keskustelussa jotkut kollegat ovat ottaneet esille huolenaiheita, joista olen samaa mieltä itsekin. Pääasialliset huolet liittyvät tehokkuuteen ja avoimuuteen EBRDn toiminnassa. Poliittiset järjestelmät näissä uusissa maissa ja ihmisoikeuskysymykset – ovat tärkeitä. Varojen myöntäminen kolmansille maille sellaisena aikana, kun Euroopan unionissa on myöskin kriisi, tuo esille kysymykset siitä, että minkälainen hanke pitäisi toteuttaa. Me emme halua perustaa sellaisia hankkeita, jotka voivat jollakin tavalla auttaa huonoja hallintoja, syrjiviä hallintoja. Ja itse tulen sellaisesta maasta, jossa EBRD on toiminut. Haluaisin, että saisimme takuita siitä, että tämä uusi toiminta-alue ei mitenkään huonosti tai vaikuttaisi kielteisesti toimintaan niillä alueilla, joissa toimintaa on jo nyt. On hyvä ottaa esille nämä ongelmat, ja ne on otettu tässä mietinnössä esille EBRD, sillä on tietyt sitoumukset, jotka minun mielestäni ovat tärkeitä. Ensinnäkin tämä maantieteellisen toiminta-alueen laajentaminen eteläiselle ja itäiselle välimerelle, se pitäisi saavuttaa ilman, että tarvittaisiin lisäpääomaa. Ja toisekseen EBRD ottaa huomioon erityiset poliittiset tilanteet uudella alueella. Sitten kolmeksi, kolmanneksi uuden hankkeen ei pitäisi vaikuttaa olemassa oleviin sitoumuksiin niissä maissa, joissa tehdään jo toimintoja, ja tämän toimintan pitäisi koordinoida kansainvälisten elinten puitteissa, jotka toimivat jo näillä alueilla. Toivottavasti kaikki nämä huolenaiheet otetaan huomioon asianmukaisesti mietinnössä. Ymmärrän kuitenkin, että Euroopan parlamentti on sellainen elin, jonka pitäisi antaa kantansa puolesta tai vastaan tälle toiminta-alueen laajentamiselle. Toivon, että kollegojeni tuella voisin löytää sopivat sanamuodot näille huolenaiheille ja toivottavasti tämä tulisi hyväksytyksi ainakin tässä valiokunnassa ennen tätä G20 maiden kokousta toukokuun puolessa välissä. Kiitos. <clears throat> On the behalf of the EPP. Kiitos. EPPstä Sari. Thank you, Mr. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Herra, minä on tehnyt erittäin hyvää työtä tämän mietinnön suhteen ja olen hänen kanssaan oikeastaan kaikista hänen esiin nostamistaan kohdista yhtä mieltä. Ehkäpä joitain seikkoja voitaisiin kuitenkin korostaa entistä paremmin. Esimerkiksi Euroopan unionin edustajat ähm, EBRDn johtokunnassa heidän tulisi voida toimia tavalla, joka äh, estää päällekkäisyyttä ja todella tehostaisi kehitystä näissä maissa. Euroopan unionin edustajien tulisi myös rohkaista EBRD:tä vahvistamaan äh, audit-komiteansa, tilintarkastuskomiteansa toimintaa kohtaa. Perusteluissa on erittäin hyviä seikkoja, esimerkiksi erot juuri eteläisen ja itäisen välimeren alueen maiden yhtäältä ja entisten kommunistimaiden välillä toisaalta, koska näissä jälkimmäisissähän EBRD tähän mennessä, EBRD e tähän mennessä on toiminut. Ja näin ollen äh, pankkia tulisikin äh, rohkaista tällaiseen äh, mittatilaus lähestymistapaan ottaen huomioon muun muassa islamistilaiset puolueet sekä poliittinen tilanne, joka on hyvin erityislaatuinen näissä monissa maissa. Pinavin ja myös muiden varjostelijoiden kanssa varmasti saamme aika hyvän lopputuloksen yhteistyössä keskenämme. Kiitos. Georges. SD-ryhmästä George. În primul rând... Eh, Kiitos, puheenjohtaja. Minä olen siis oman ryhmäni varjoesittelijä ja haluaisin eh, minäkin eh, puolustaa tätä EPRDn mandaatin laajentamista Välimeren maiden alueelle. Pankin tuella talouskasvu voi parantua ja myös eteläisen ja itäisen välimeren alueen mukaanotto muun muassa kaupan alalle tulee varmasti vahvistumaan. Tämä teksti, mietintöluonnos, on mielestäni hyvä ja teknisesti yksityiskohtaiset maa-arviot niin talouden kuin politiikan osalta ovat tarpeen ja meidän on jatkuvasti tarkasteltava maiden demokratiatilannetta ja kehitystä, siis monipuoluejärjestelmä, arvot, talousjärjestelmän toiminta. Kaikki tämä on tärkeää, jotta EPRD-hankkeet voivat menestyä. On myös varmistettava se, että näiden maiden eliitit eivät väärinkäytä maiden resursseja korruptoituneella tavalla. Tähän on jo viitattukin. EPRD on sitoutunut investointien kautta siihen, että kansainvälisiä sääntöjä ympäristöoikeuden alalla, yritysten vastuun alalla, tiedonsaannin alalla ja niin edelleen toteutetaan. Kaikki tämä on varmistettava. Ne kollegat, jotka ovat vastustaneet tätä toimivallan laajentamista, mm, mielestäni eivät ole oikeassa, koska jälleenrakennus- ja kehityspankki ei suinkaan ole mikään naivi taho, vaan kyllä se on mielestäni osoittanut toiminnallaan, että sen rahoittamat hankkeet tähän mennessä Keski- ja Itä-Euroopan maissa – ovat parantaneet tilannetta kommunismin kaatumisen jälkeen ja kyllä tulokset voi nähdä ihan omin silmin näissä maissa. Kiitos. <clears throat> well, Alde and the Greens are not... Niin, Alde ja Green, vihreät eivät ole paikalla, eli saa jatkamaan sitten Very much. Kiitos. On mielenkiintoista nähdä se kiinnostus, jota vihreät osoittavat tähän asiaan. Se meidän tulisi läsnä olevien täällä kirjata. Olen iloinen näistä äh, tarkistuksista ja ehdotuksesta EBRn, EBDRn toiminnan laajentamisesti. Me kaikki sen jälkeen, kun EBRD perustettiin vuonna 1990, minä tuolloin olin laatimassa omaa tohtoriväitöskirjaani eh, kommunistin, kommunismin jälkeisissä talouksissa ja tarkastelin EBRnkin toimintaa ja mietin milloin se lopettaisi toimintansa, mutta se on laajentanut toimintaansa kaikissa uusissa demokratioissa ja tästä syystä olen iloinen siitä, että EBR, EBRDn toimintaa laajennetaan koskemaan Välimeren maihin – kunhan vain varmistamme sen, että sieltä löytyvät tarvittavat keinot ja jotta sitä arvioidaan, jotta varmistetaan se, että varat menevät niihin maihin, jotka todellakin ovat siirtymässä monipuolueen demokratiaan. Vaikeita valintoja tulee olemaan edessä. Meidän täytyy olla hyvin varovaisia sen suhteen, että emme liian rankalla kädellä arvioi tiettyjä puolueita, tiettyjä esimerkiksi islamistisia puolueita, koska demokratiassa on erilaisia näkökantoja ja esimerkiksi Egyptissä jota voisin käyttää tässä esimerkkinä. Egyptistä löytyy kokonainen kirjo puolueita, jotka me leimaisimme lännessä heti islamistisiksi puolueiksi, puolueiksi ja kuitenkin he ovat, puhuvat markkinoiden puolesta ja on puolueita, jotka sitten haluavat palata jonkinlaiseen keskiaikaiseen elintapaan. Eli me, tässä meidän täytyy olla varovaisia, täytyy arvioida hyvin tiukasti tätä demokratisoitumisprojektia ja näillä ehdoilla me voimme tueta. Me tuemme myöskin sitä, että EBRDn tulisi olla tilivelvollisempi Euroopan parlamentin suuntaan ja kun me ajattelemme e- esimerkiksi investointipankin ja EBRDn päällekkäisyyttä, no, EBRDn edustaja edellisessä kokouksessa aivan oikeutetusti sanoi, että ei tässä välttämättä ole yhden maan sisällä kysymys päällekkäisyydessä toivon mukaan kokemus. Tiedän, että EBRDn alku oli hyvin hankala, koska oli paljon kiistaa esimerkiksi sen toimistotiloista Lontoossa. Mutta nyt näistä kaikista on päästy eroon ja on pystytty uudelleen rakentamaan kommunismin jälkeiset maat, Itä-Euroopan maat, ja tämä kokemus on hyvä pohja työstämään asioita Välimeren eteläisellä ja itäisellä rannalla. Eli kollegojen tapaan tuen tätä ja odotan jo innolla yhteistyötä varjoesittelyiden kanssa. Herra puheenjohtaja, me kävimme jo ensimmäisen keskustelun tästä aiheesta ja minun mielestäni on positiivista, että tarkistusten laatija on ottanut huomioon ne huolenaiheet, joita melkein kaikki eh, ryhmät esittivät. Ja ne liittyvät kahteen eri eh, huoliluokkaan. Ensimmäinen liittyi siihen, että eh, monissa tapauksissa EPRDn työllä oli negatiivisia vaikutuksia yhteiskunnan kehitykseen ja ympäristöön. Ja toiseksi, miten tämä sovellusala, miten siinä otetaan huomioon näiden alueiden erityispiirteet, joille tätä toimintaa ollaan laajentamassa. Ja tästä monet muutkin kollegat jo puhuivat. Eli on positiivista, että nämä on otettu huomioon, mutta haluan tästä huolimatta tehdä vielä muutaman kommentin meitä vielä huolestuttavasta aiheesta, jotta tähän saadaan enemmän selvyyttä. Ensinnäkin, kuka tulee olemaan vastuussa näiden töiden toteuttamisesta? Jos ei ole henkilöstöä, niin silloin vanha politiikka ja vanha talouselitti tulee sotkeutumaan näihin ja silloin vain palataan niihin oloihin, jotka itse asiassa saivat aikaan tämän arabikevään. Toiseksi se, miten EBRD ja EU ovat mukana toiminnassa. No, mahdollisuuksien mukaan meidän täytyy olla varovainen sen suhteen, että ryhdytään käyttämään hyväksi näiden maiden luonnonvarojen rikkauksia, koska nämähän ovat demokratisointiprosessissa parhaillaan nämä maat hyvin herkässä asemassa. Ja kolmanneksi, ja toistan tämän, niin siis EU eh, e ja sen kauppasuhteet ulkopuolelle, se puhuu markkinataloudesta, kilpailusta ja niin edelleen, mutta periaatteellisesti en ole epi, eri mieltä näistä asioista, mutta se vanha käsitys siitä, että markkina talous jollakin tavalla tuo mukanansa äh, demokratian, niin se on kyllä nyt asetettu kyseenalaiseksi ja haluaisin, että tässä asiassa ehkä ajattelisimme tästä asiasta eri tavalla. Nämä olivat minun ajat, ajatukseni. Haluaisin vielä kiittää esittelijää. Yes, uh, Astrid Luling, I think it's... Astrid Luling, nyt on varmaankin sinun vuorosi. Oui, euh, merci, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin puolestani kiittää esittelijää herra Bineviä tästä työstä. Valitettavasti vihreät eivät ole täällä mukana tällä hetkellä koska me olemme ottaneet esille sellaisen kysymyksen, joka meitä huolestuttaa ja on huolestuttanut jo vuosien ajan, ja tämä liittyi sellaisen asian ja toimintaa pitäisi todellakin yhden, yhdenmukaista tai yhdistää tämän e BRDn puitteissa ja nyt halutaan tällaista maantieteellisen toiminta-alueen laajentamista ja valitettavasti tässä on esitetty paljon tarkistuksia, jotka voivat ehkä sitten meitä hieman lohduttaa, mutta tietysti nämä eivät saavuta sitä, mitä me periaatteessa halusimme saavuttaa, eli se, että EBRDn toiminnat otettaisiin mukaan EBRDn toimintaan, eli täytyy sanoa, että tämä tarkistus kymmenen miellyttää minua erittäin paljon, koska mitä tässä oikein sanotaan? Tässä sanotaan, että 134 päätöslauselman puitteissa EBRDn hallitus on painottanut sitä, että tämän toiminta-alueen laajentamisen pitäisi toteuttaa ilman, että se vaikuttaa siihen, että pääomaa lisätään. Tämä on erittäin tarpeellista ja minä toivon, että jos tämä saa enemmistön puolelleen, niin että tämä EBRDn toiminta toivottavasti menee tähän suuntaan. Meillä on jo tarpeeksi ongelmia Euroopan unionissa Välimeren tällä puolella ja Välimeren eteläiset maat ovat mahdollisesti paljon rikkaampia kuin jotkut Euroopan unionin jäsenmaat. Ja minä ymmärrän, että me autamme niitä ikään kuin älyllisesti, mutta ei ehkä taloudellisesti, jos näin voi sanoa. tässä arabikevään puitteissa, mutta pitää kuitenkin minun mielestäni muistaa, että tarvitaan integraatiota sitä, että EBRD sisällytetään EIP-toimintaan, koska tällä hetkellä tämä toiminta johtaa suuriin kustannuksiin ja niitä ei voida puolustaa tällaisina aikoina. Kaikki tiedämme hyvin, että meidän pitää vähentää kustannuksia byrokraattisia kustannuksia sen sijaan, että niitä lisätään. Joten kiitän esittelijää ja katsotaan, mitä nämä muut tarkistukset tuovat muassaan. Ja halusin selvästi vain sanoa, että en usko, että on hyvä ratkaisu laajentaa maantieteellisesti EBRDn toimintaa, koska haluan, että se otetaan mukaan EIPen sisällytetä EIPn toimintaan. Kiitos. Um, <clears throat> I'd like to say something as well. Minäkin haluaisin sanoa tähän jotakin. Herra Kamal mainitsi eh, herra Atalin ja kalliin marmorin, no, mutta hän kyllä sai ansionsa mukaan ja tuolloin tämä asia oli hyvin kiistanalainen, eli tarvittiinko tähän ylimääräistä pankkia. Ja koska Itä-Euroopan mailla oli tiettyjä erityisluonteen piirteitä, niin silloin tämä ehdotus hyväksyttiin ja ongelmiin puuttumisessa tällä osa-alueella onnistuttiin. Olen vakuuttunut siitä, että tietenkin EPRDllä on kokemusta ja välineitä laajentamaan tai soveltamaan samaa mallia tiettyyn alueeseen, joka on käymässä – siirtymävaihetta läpi, joka ei ole kovin erilainen Itä-Euroopan tilanteesta, mutta kuitenkin erilainen. Haluaisin sanoa, meillähän on aina ollut välimerellisiä erityisluonteen piirteitä ja on aina ollut halua perustaa jonkinlainen pankki Välimeren maille. Mutta aina tielle ilmestyi esteitä. Eli vaikkakin yhtäältä EPRDllä on välineet, niin meidän tulisi muistaa, että EPRD soveltaa näitä samoja välineitä, joita sovellettiin niihin maihin, jotka halusivat liittyä Euroopan unioniin Itäisessä Euroopassa. Ja nyt niitä ollaan soveltamassa maihin, joilla ei tällaista mm, perspektiiviä ole näkyvissä niin minä haluaisin, että tässä mainitaan se, että me toivomme, että jotakin spesifisempääkin pitkällä aikavälillä perustettaisiin Välimeren alueelle, eikä ainoastaan tyydyttäisi EBRDn äh, toiminnan laajentamista. Herra Binev, haluatteko te vielä lopuksi sanoa jotakin? Thank you, Mr. Kiitos puheenjohtaja. Olen täysin samaa mieltä teidän kanssanne samalla kuitenkin pankit ovat hyvin erilaisia ja mielestäni EBRD on kyllä hyvin valmistautunut tähän kevätkysymykseen. Tämä on tietenkin oma henkilökohtainen mielipiteeni. Olen samaa mieltä siitä, että kaikki nämä huolenaiheet täytyy toki pitää mielessä, mutta samalla on edettävä koska meidän täytyisi nyt sanoa selvästi kyllä tai ei toukokuun puolen välin mennessä. Ja mitään epäselvyyttä tähän ei saisi syntyä. Meidän on annettava oikea vastaus. Uh, in view of the, uh... Jos pidämme mielessä asian kiireellisyyden, määräaikatarkistuksille on suht lyhyt, 23. maaliskuuta kello 12. Tarkistuksia tarkastellaan 17. huhtikuuta ja äänestys pidetään sitten heti pääsiäisen jälkeen 17. huhtikuuta täysistuntoon. No siitä ilmoitetaan myöhemmin. Onko kommentteja? Jos ei, niin siinä tapauksessa me tapaamme uudelleen kello 15 tänä iltapäivänä. Kiitos.